Kollegi. Hyvät kollegat. Ehm, possiamo cominciare il... Voimmeko aloittaa intensiivisen iltapäivämme, joka vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Meillä on heti aluksi mielipiteen vaihtoa Turkin EU-ministerin Egemen Bagishin kanssa. Ja täällä on myös paikalla Selim Keral. Tervetuloa. Ja tietenkin lämpimästi tervetuloa myös ministerille. Olen erittäin iloinen siitä, että saatoitte ottaa vastaan kutsumme siinä vaiheessa, kun Turkki on erittäin ajankohtainen kysymys Euroopan parlamentissa. Meidän tulee keskustella teidän maanne Turkin edistyksistä vastuu mietinnöstä on kollegallamme Omen Räyttönille, ja toivotan hänetkin tervetulleeksi. Ja puheenjohtaja Albertin johdolla hyväksyimme asiakirjan jossa Turkki mainitaan muiden ehdokasmaiden rinnalla ja se on erityinen asema. Ja viesti, joka tästä syntyy, on se, että haluamme rohkaista teitä niiden edistysaskelien suhteen, joita olette jo tehneet eri rintamilla, ja haluaisimme kannustaa teitä tekemään lisää edistysaskelia erityisesti vähemmistöjen oikeuksien suhteen, myöskin uskonnon uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet mukaan lukien ja mielipiteen vapauden suhteen. Hyvä ministeri, ennen kuin annan teille puheenvuoron, haluaisin kutsua, äh, haluaisin toivottaa tervetuloa tänne saliin kollega Enkian Ormelin. Hän on Hollandin parlamentin ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja ja Naton parlamentaarisen valtuuskunnan kun Naton parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtaja. Ministeri, minä tiedän, että teillä on hyvin vähän aikaa, joten annan teille heti puheenvuoron ja toivotan teille jälleen kerran tervetulleeksi. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat ulkoasianvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on ja uudelle suurlähettiläämme me EU-suurlähettiläämme on erittäin suuri ilo olla täällä tänään, erityisesti sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan ja sen jälkeen, kun eh, vähän aikaa sitten nimettiin toinen Barroson komitea, komissio. Äh, haluan keskustella teidän kanssa erittäin mielenkiintoista aiheesta, nimittäin Turkin liittymisestä EU-hun. Kiitoksia puheenjohtaja Albertinille kutsusta ja kiitoksia varapuheenjohtaja Proveralle siitä, että hän isännöi tätä tapahtumaa tänään. Tämä on aivan oikea-aikainen kokous, jossa voimme äh, jakaa suorasanaisesti mielipiteitämme Arvostan kovasti tätä parlamenttia ja tätä valiokuntaa, koska teillä on erittäin tärkeä rooli äh, Euroopan tulevaisuuden muokkaamisessa, koska parlamentti on ainoa toimielin, jonka Euroopan kansalaiset ovat suoraan valinneet, ja koska tällä valiokunnalla on erittäin kriittinen rooli, kun muokataan unionin ulkopolitiikkaa. Uskon, että meillä on paljon keskusteltavaa ja voimme vaihtaa paljon mielipiteitä. Joten meillä on tarve äh, saada tietoa, tarvitaan lisää tiedonvälitystä Euroopan kansalaisten ja Turkin kansalaisten välillä ja parlamenttien väliset suhteet, vuoropuhelu meidän ja teidän välillämme. Sillä tulee olemaan erittäin tärkeä rooli siinä, että varmistetaan, että kansalaisemme ymmärtävät toisiaan. Vuosien varrella olemme huomanneet, että yhteydet eh, Turkin kansalliskokouksen ja Euroopan parlamentin välillä ovat parantuneet ja tämä on lisännyt ymmärtämystä Turkista, Turkin liittymisestä ja edistysaskeliksista Turkissa. Ja Turkki on myös erittäin usein esille tullut aihe täällä ja siksi on tärkeää, että kerromme teille meidän kantamme selkeästi ja rehellisesti. Tässä yhteydessä haluaisin myös kiittää hyvää ystävää Riia Omen Räytteniä, joka on Turkki-esittelijä, joka on työstänyt tätä erittäin mielenkiintoista ja jännittävää aihetta Turkki ja EU viimeisin vuosien aikana ja joka on todella lisännyt tämän asian ymmärtämystä. Nyt kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, niin vaikuttaa siltä, että Euroopan haasteet ja prioriteetit ovat se, että Euroopan täytyy olla globaali kumppani ja toimija. Tarvitaan uusia energiamuotoja ja reittejä. Me tarvitsemme turvallista energiaa. Ilmastonmuutos on myöskin aihe, josta meidän kaikkien täytyy pohtia. Talouskriisi ja tarve saada uudet markkinat uusia markkinoita, työttömyysongelma, maahanmuuton käsittely ja laillisten maahanmuuttajien integraatio ovat myöskin merkittäviä kysymyksiä. Terrorismin torjunta, yritykset ehkäistä huumekauppaa, ja huumeiden salakuljetusta Eurooppaan, demokratian edistäminen ja hyvän hallintotavan edistäminen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittäminen. Nämä kaikki ovat kysymyksiä, joita meidän kaikkien täytyy pohtia. Ja kun pohdimme näitä ongelmia, niin Turkki on kuin nouseva tähti, koska me olemme osa ratkaisua, emme osa ongelmaa. Turkilla on erittäin tärkeä rooli. Jo ennen liittymistään Turkki on valmis tuomaan panoksia äh, kaikilla näillä aloilla ja pidemmällekin. Turkki näkee EUn globaalina toimijana ja Turkki on todellinen ähm, tuki, koska se on Naton, OECD, G20, islamilaisen konferenssin ja monien muiden järjestöjen täysjäsen. Ja Turkki on myös Amerikan, Yhdys- Amerikan tasavaltojen organisaation tarkkailijajäsen, joten me olemme erittäin ylpeitä myöskin rauhan turva ponnisteluistamme olemme olleet välittäneet Afganistanin ja Pakistanin välillä ja Turkki oli ainoa maa, joka saattoi tuoda nämä kaksi johtajaa yhteen. Me olemme ISAF joukkoja Afganistanissa johtaneet jo kolmatta kertaa. Me neuvottelemme Libanonin ja Israelin välillä, Venäjän ja Georgian välillä, Syyrian ja Irakin välillä, Bosnian ja Her- Serbian välillä ja kaikkea tätä samaan aikaan. Me yritämme myös saada aikaan parempaa vuoropuhelua ja ymmärtämystä Yhdysvaltojen Iranin välillä ja muun länsimaailman välillä meillä on yhteiset tavoitteen. Meillä saattaa ainoastaan olla vähän erilainen tyyli joskus, koska meillä on erilaiset tiedotusperinteet, kommunikaatioperinteet, meidän maailmankolkassamme, mutta voitte olla varmoja siitä, että Turkki tulee olemaan osa näitä rauhanrakentamisaloitteita tällä alueella. Me sanomme Turkissa, että jos naapurisi talo on tulessa ja jos et auta häntä sammuttamaan tulta, niin jossain vaiheessa tuli polttaa omankin talosi. Me yritämme ehkäistä kaikkia tulipaloja omalla alueellamme. Turkin ponnistelut rauhan rakentamisessa eivät johdu ideologiasta, uskonnosta, vaan ainoastaan halusta saada aikaan enemmän rauhaa, sillä Euroopan unioni on suurin rauhanprojekti ihmiskunnan historiassa. Jos analysoitte sitä, miksi EU on luotu ja miksi se on ollut niin menestyksekäs tähän mennessä, niin se johtuu siitä, että se on ehkäissyt ylimääräiset sodat tällä mantereella ja Turkki uskoo tähän konseptiin. Turkki uskoo siihen, että voimme olla hyviä tiimityöskentelijöitä ja ehkäistä tulevia konflikteja ja sotia. Olen varma siitä, että ne teistä, jotka seuraavat Turkin keskustelua tai keskustelua Turkista, olette myös erittäin uteliaita kuulemaan Kyproksesta. Se puolue, jonka ylpeä jäsen olen, on ollut vallassa vuodessa 2002, kuten tiedätte, ja ensimmäinen asia, jonka teimme, kun astumme valtaan Turkissa, on hyväksyä uusi Kypros-strategia. Me tuimme pääsihteerin yrityksiä suunnitella Annanin suunnitelmaa. Me jopa rohkaisimme häntä aloittamaan neljännen neuvottelun neuvottelukierroksen osapuolten välillä, joka johti kuuluisan Annan suunnitelman valmisteluihin. Me jopa rohkaisimme Kyproksen turkilaisia tukemaan tätä suunnitelmaa ja kun sitten Annan suunnitelma hylättiin Kyproksen kreikkalaisten taholta. Me kuitenkin rohkaisimme vielä Pohjois-Kyprosta jatkamaan neuvotteluja ja presidentti Ristof ja ovat tavanneet yli 50 kertaa viime vuonna. Ja Turkki on tukenut tämän kriisin ratkaisua. Me haluaisimme löytää kattavan ratkaisun tälle saarelle mahdollisimman pian, mutta sen täytyy perustua oikeudenmukaisuuteen. Kahden johtajan yhteinen vetoomus YK pääsihteerin kanssa yrittää päästä ratkaisuun, joka perustuu kahteen yhteisöön, jotka ovat poliittisesti tasa-arvoisia, on tavoite, jota Turkki tukee ja kunnioittaa. Me haluaisimme nähdä, että presidentti pääsisi ja hänen vastapuolensa pääsisivät ratkaisuun, joita heidän yhteiskuntansa voisivat tukea. Ja Turkki tulee kunnioittamaan kyproslaisten päätöstä. Me olemme erittäin tärkeässä vaiheessa. Nämä neuvottelut ovat käynnissä ja minä henkilökohtaisesti olen optimistinen. Minä uskon, että nämä kaksi rohkeaa johtajaa, kahden suuren ö, rohkean johtajan tuella Atenassa ja Ankarassa voivat löytää ratkaisun tähän vaikeaan tilanteeseen. Tietenkin odotamme, että kaikki ystävämme ja liittolaisemme tukevat meitä tukiessamme Kyproksen presidenttejä. Heitä täytyy motivoida ja rohkaista. Meidän kaikkien edun mukaista on nähdä Kyproksen ongelma ratkaistuna mahdollisimman pian. Mitä tulee Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Turkki osallistuu voimakkaasti äh, näihin missioihin Afganistanissa, Balkanilla ja myöskin Afrikassa. Usein olette kritisoineet epäoikeudenmukaisesti Turkkia äh, myöskin Turkki-mietinnön yhteydessä. Turkin kanta on hyvin selkeä ja rakentava yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. On siis epäreilua kuvata Turkkia missään toisessa valassa ottaen huomioon Turkin sitoutuminen alueellisen vakauden säilyttämisessä. Haluaisin korostaa sitä, että Naton ja EUn suhde perustuu tietynlaiseen tasapainoon ja vastavuoroisen yhteistyön ja avoimuuden kulttuuriin. Nato on ollut mukana luomassa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja EU ja NATO ovat molemmat luoneet pohjan strategiselle yhteistyölle, jonka ei pitänyt rajoittautua pelkästään Berliini plussaan, kuten nykyään usein ajatellaan. Nyt selkeästi puuttuu avoimuutta Naton suhteista EU-hun ja tämä hyvin tiukka tulkinta, joka EUlla on, kun se on yh- yhteydessä NATOon. Samanlainen kapeakatseisuus löytyy EUsta, kun EUn ulkopuoliset valtiot osallistuvat YTPP-toimintaan. Kaikkiista puutteista huolimatta Turkki on suurin YTTP-missioihin osallistuja ja tämä osoittaa tukea ehdokasmaalta ja EUn ulkopuoliselta liittolaiselta. Siksi se, että väitetään, että Turkki eh, estää Naton ja EUn strategista yhteistyötä, ei todellakaan vastaa todellisuutta. Me eh, odotamme, että yhteistyömodaliteetteja EUn ja Naton välillä kunnioitetaan. Tietenkin Turkki kun se on tärkeä valtio, jolla on hyvin vaikea maantiede, ymmärtää myös, että sen maantiede tuo sille tiettyjä ylimääräisiä vastuualueita. Ja Turkki käy hyvin tärkeää kulttuurien välistä vuoropuhelua. Me olemme lännen itäisin osa ja idän läntisin osa. Ja maallisena eurooppalaisena demokratiana, jolla on suuri muslimiväestön osuus. Turkki on myös inspiraation lähde monille muille valtioille sen alueella. Me viemme eteenpäin universaalia arvojamme ja olemme puskuri alueellamme. 1,5 miljardia muslimia eh, maailmassa seuraa huolella Turkin liittymisneuvotteluja. Kun 17. joulukuuta 2004 aloitimme liittymisneuvottelut täällä Brysselissä, eh, täällä oli hyvin paljon tiedotusvälineiden edustajia paikalla ja yli 300 heistä tuli muslimi eh, maista. Ja tämä osoittaa, että tätä asiaa seurataan hyvin tarkasti ja Turkki tietää, että sillä on tärkeä rooli, rooli jonka avulla se voi luoda parempaa vuoropuhelua ja kulttuurivaihtoa. EU-jäsenmaissa elävien muslimien määrä on noussut melkein 25 miljoonaan. Turkki tietää myös, että se viesti, joka se haluaa antaa muslimikansalaisille eh, EU-ssa, ihmiset, jotka ovat syntyneet täällä, jotka ovat teidän äänestäjienne, kuluttajienne, veronmaksajienne, heidänkin pitää saada oikea viesti. Se, että yritetään uudelleen rakentaa Berliinin muuri eh, Euroopan kaupunkien kaduille ja jakaa tai yrittää jakaa ja luoda jakolinjoja EU-jäsenvaltioissa ei tule auttamaan ketään meistä. Turkin talous on myös erittäin tärkeä tekijä. Turkki on kuudenneksi suurin talous Euroopassa, viidenneksi suurin maailmassa ja G20-ryhmän jäsenenä me olemme mukana muokkaamassa maailmanlaajuista taloutta. Meillä on neljänneksi suurin työvoima Euroopassa ja väestömme keski-ikä on 28 vuotta. 65 prosenttia väestöstämme on alle 35-vuotiaita. Tämä on erittäin tärkeä panos, jonka Turkki voi tuoda Euroopalle pitkällä tähtäimellä. Mitä tulee energiakysymyksiin, Turkki on tärkeä keskus, koska energia löytyy joko Turkin etelä, itä tai pohjoispuolelta ja Turkissa allekirjoitettiin Nabukko-sopimus. Turkki haluaa olla osa energiaratkaisua ja auttaa Eurooppaa selvittämään yksi suurimmista kriiseistä, nimittäin energian huoltovarmuuskriisi. Me tuemme myös muita hankkeita, kuten esimerkiksi yhdyskäytävien ja putkien luominen äh, Kreikan, Turkin ja Italian äh, läpi äh, kaasua varten ja myöskin putki öljyä varten mustalta mereltä. Ja siksi Turkilla on tässäkin yhteydessä erittäin tärkeä rooli tulee yhtään suurista Euroopan haasteista, nimittäin laittoman maahanmuuton torjuminen. Olen iloinen voidessani kertoa teille, että juuri vähän aikaa sitten olemme komission kanssa ilmoittaneet, että aiomme aloittaa uudelleen sopi keskustelut takaisinottosopimuksesta. Niin kauan kun tämä perustuu taakanjakoon, me ymmärrämme, että tämä on yhteinen ongelma ja meidän täytyy löytää siihen yhteinen ratkaisu. Tietenkin me tarvitsemme tukea ja rohkaisua komissiolta ja jäsenvaltioilta, koska kun EU tekee sopimuksia kolmansien maiden kanssa, me haluaisimme olla mukana ja me haluaisimme saada samanlaiset sopimukset sellaisten maiden kanssa, kuten Afganistan, Pakistan ja Georgia ja niin poispäin mutta nyt meillä ainakin on parempaa yhteisymmärrystä. Viimeisen 15 vuoden aikana me olemme pidättäneet melkein 800 000 ihmistä Turkin maaperällä, jotka tulivat näistä kolmansista maista. Viime vuonna ainoastaan pidätimme 65 000 ihmistä. Ja olemme huomanneet, että kun jos meillä olisi läheisempää yhteistyötä EUn ja Turkin välillä, niin tämä luku olisi voinut kaksin tai kolminkertaistua. Joten olemme aloittaneet keskustelut komissiasen Barron kanssa. Eilen olin Tukholmassa ja tapasin myös tulevan komission jäsenen Cecilia Malmströmin. Ja toivomme, että tämä tuleva ongelma ei jäisi ainoastaan Kreikan ja Turkin harteille, vaan myös muiden EUn jäsenvaltioiden tulisi auttaa meitä kaikkia laittoman maahanmuuton torjumisessa ja varmistaa, osoittaa, että ne ihmiset, joilla on ollut tarve tulla tämä pitkä matka Turkkiin asti, lähetetään kotiin inhimillisellä tavalla. Me tulemme tulevaisuudessakin olemaan vahvin liittolaisen kansainvälistä terrorismia koskevassa taistelussa. Me tunnemme kansainvälisen terrorismin hyvin. Me olemme olleet 20 vuoden ajan PKK-terrorismin uhreja ja menettäneet yli 40 000 henkeä. PKK on meille sama kuin Al-Qaida on länsimaille. Ja jotta voisimme voittaa tämän yhteisen ongelman, meidän täytyy luoda yhteinen foorumi terrorismin torjumiseksi. Terrorismin torjunta toiminnassa meidän täytyy myös muistaa erilaisten etnisten ryhmien kulttuurilliset oikeudet. Ja siksi olen e, ylpeä voidessani olla sellaisen hallituksen jäsen Turkissa, joka on aloittanut tämän demokraattisen aloitteen. Tietyt ryhmät Turkissa heillä on ollut vaikeuksia demokraattisten oikeuksiensa kanssa. Ja valitettavasti eh, kyseessä ei ollut vain yksi ryhmä, vaan useita ryhmiä. Ei vain kurdit, ei vain armenialaiset, ei vain eh, kreikan ortodoksit, vaan, eikä vain syyrialaiset tai naiset tai työntekijät. Monilla ryhmillä oli ongelmia demokraattisten oikeuksiensa kanssa menneisyydessä. Minä en ole ylpeä siitä, että minun maassani pääministeriä teloitettiin sotilasvallankaappausten jälkeen 50 vuotta sitten. En ole myöskään ylpeä siitä, että Kafkan ja Dostojevskin kirjoja kerättiin ja poltettiin 30 vuotta sitten, koska niitä syytettiin kommunismin lietsomisesta. Mutta älkää unohtako sitä, että minun pääministerini pidätettiin, koska hän luki erään runon kymmenen vuotta sitten, kun hän oli Istanbulin pormestari. Siksi meillä on nollatoleranssilinja, mitä tulee kidutukseen ja väärinkäytöksiin, ja haluamme nähdä demokraattisten oikeuksien lisääntyvän ilman, että kansalaisia syrjitään etnisen alkuperän, ideologian, uskonnon tai jonkun muun asian takia. Uskomme siihen, että kaikkien Turkin kansalaisten pitää saada paremmat demokraattiset oikeudet ja me olemme luvanneet omalle kansakunnallemme lisätä näitä demokraattisia oikeuksia. Mutta jotta voisimme olla menestyksekkäitä tässä aloitteessa, me tarvitsemme teidän tukeanne terrorismin vastaisessa taistelussamme niin, että me voimme olla yhteisymmärryksessä omassa maassamme, mitä tulee demokraattisten oikeuksien lisäämiseen. Tietenkin Turkki tulee olemaan avainkumppanimme järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, huumekaupan ehkäisemisessä ja ihmiskaupan ehkäisemisessä. Ja mitä tulee sitoutumiseen, me jatkaa liittymisneuvotteluja. Tänä vuonna aloitimme hyvin päättäväisinä. Aloitimme vuoden kansallisella ohjelmalla, joka esiteltiin ensimmäinen tammikuuta, joka esittelee, mitä haluamme tehdä seuraavan neljän vuoden aikana. Se on 400 sivun pituinen asiakirja, jonka englanninkielisen version löydätte internetistä. Ensimmäinen tammikuuta ensimmäistä kertaa Turkin sen jälkeen, kun Turkki 50 vuotta sitten EUn talous, eh, Euroopan talousalueeseen esitti hakemuksensa. Eh, ja sitten Turkin pääministeri tuli eh, tänne Baroson vieraaksi, sen jälkeen oppositiopuolueen johtaja ja samoin presidentti, kaikki olivat tämän 50 vuoden suhteen aikana ensimmäistä kertaa Baroson vieraina maassa, jossa kymmenen vuotta sitten kur, kukaan ei uskaltanut sanoa olevansa kurdi. Meillä on nyt ollut tammikuusta lähtien 24 tunnin kurditelevisiolähetyksiä. Me olemme liittyneet Kioton pöytäkirjaan. Meillä on sukupuolten tasa-arvo parlamentissa. Olemme parantaneet kurdikansalaistemme elintasoa. Olemme lisänneet koordinoivan viranomaisen kapasiteettia neuvotteluissa, olemme muuttaneet tullilainsäädäntöä, alentaneet internetveroja, olemme mahdollistaneet sen, että saadaan aikaan todella laaja oikeusjärjestelmän uudistus, joka on saanut komission tuen. Olemme ottamassa, ehdottamassa uutta korruption torjuntastrategiaa. Olemme ottaneet käyttöön asetuksia ympäristöstä niin, että 21. joulukuuta voimme aloittaa ympäristöluvun Ruotsin puheenjohtajavaltion alaisena. Olemme tehneet muutoksia verosäännöksiin niin, että saatoimme aloittaa veroluvun Tsekin puheenjohtajuuskauden viimeisinä tunteina. Me olemme tehneet ensimmä, vapusta julkisen pyhäpäivän. Ja runoilija, joka karkoitettiin 40 vuotta sitten Turkista kommunistisen taustansa takia, on rehabilitoitu. En nyt sanoa, että olemme kaikkea tehneet, mutta olemme oikealla radalla. Asiat ovat muuttuneet Turkissa, meistä on tulossa demokraattisempia, avoimempia ja olemme ylpeitä siitä, että meillä on samat standardit kuin teidän maillanne. Ja minun mielestäni tämä perustuu tilanteeseen, jossa kummatkin voivat vain voittaa, kun me panemme täytäntöön näitä uudistuksia, varmistamme, että meidän maastamme tulee hyvinvoivampi, demokraattisempi, nykypäivään sopivampi, mutta te voitte myös olla varvoja, että teillä on luotettavampi ja vahvempi liittolainen hyvin tärkeällä maantieteellisellä alueella. Meillä on myös muita asioita, joita meidän on vielä vietävä eteenpäin. Yhteydessä demokraattiseen aloitteeseen haluamme perustaa turkkilaisia osastoja yliopistoille. Aiomme luoda riippumattoman ihmisoikeusviranomaisen perustaa mekanismin, jolla voidaan torjua syyttämättömyyttä, palauttaa pyynnöstä kaupunkien ja kuntien alkuperäiset nimet, poistaa kielto, jonka mukaan ei saa käyttää poliittisissa kampanjoissa muuta kuin turkin kieltä. Ja myöskin monimuotoinen liberaali perustuslakiuudistus tarvitaan tällä perustuslailla meillä tulee olemaan ongelmia EU-hun liittymisessä ja toivottavasti saamme aikaan konsensuksen omassa parlamentissa oman oppositiomme kanssa, jotta voisimme saada aikaan demokraattisemmin ja avoimemman perustuslain. Tärkeää on se, että saamme kansalaistemme täyden tuen näille uudistuksille. Turkin kansalaiset ovat iloisia maansa demokratisoitumisesta ja ovat iloisia maan talouskasvusta. OECDn lukujen mukaan vuoteen 2017 Turkki on kolmanneksi suurin nopeiten kasvava talous Intian ja Kiinan jälkeen ja meidän per capita tulomme ovat kolminkertaistuneet eh, viimeisten vuosien aikana. 2002 per capita tulo oli noin 3000 dollaria, nyt se on melkein 11 000 dollaria. Turkin valtio oli rakentanut 6000 kilometriä tietä viimeisen mm, kahden 20 vuoden aikana, mutta hyvin suuri määrä tästä on tehty viimeisen seitsemän vuoden aikana. Neljäsosa sairaalavuoteista tänä, jotka, jota kansalaisille on tarjossa, ne, nekin on ö, luotu viimeisen seitsemän vuoden aikana, joten maastamme on tulossa parempi paikka lastemme kasvattamiseen ja mm, teille matkailla. Joten siksi mm, liittymisneuvottelun jatkaminen on erittäin tärkeää meille. Kiitän teitä siitä, että olette kuunnelleet minua. Tiedän, että teillä on varmasti kysymyksiä. Haluaisin jättää teille aikaa, jotta voisitte esittää kysymyksiä. Ne haluaisin oppia teiltä hyvin paljon tänään ja viedä jotain viestejä kotiin. Kiitoksia. There is presentation. Caro ministro, ho ascoltato con davvero grande interesse. Oikein suurella mielenkiinnolla kuuntelin teidän puheenvuoroanne, joka oli erittäin selkeäsanainen. Kollegoilla on varmasti paljon kysymyksiä esitettävänään. Minun täytyy kuitenkin saman tien jo määritellä säännöt. Keskustelun avaa esittelijä Ria Omen rauten ja meillä on 18 puheenvuoropyyntöä. Ministerillä on määräaika. Kello 4.30 hänen täytyy lähteä täältä valiokunnasta, joten pyytäisin, että kaikki puhuisivat erittäin lyhyesti niin, että kaikki, jotka ovat puheenvuoroa pyytäneet, voivat puhua. Ja jokaisella on aikaa puhua kaksi minuuttia. Ja ensin esittelijä Omen Räytten. Voorzitter, mag ik u eh, zeggen dat ik eh, respect heb? Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Ja minä haluan sanoa heti alkuun, että minä pyrin noudattamaan erittäin avoimesti ja hyvin älykkäällä tavalla sitä, sitä linjaa, miten ministeri vastasi täällä, tai millä tavalla hän aloitti puheenvuoronsa. Hän puhui tästä ulkopolitiikasta heti alkuun, minä puhuin tästä jo aamulla, ja varmasti tähän palataan vielä, tähän vielä puututaan, NATOon, yhteistyöhön, EUhun, koska meidän valiokunnalla on paljonkin sanottavaa, että olisi paljonkin sanottavaa tästä. Mutta minä haluaisin kuitenkin esittää kolme kysymystä, jotka liittyvät Turkkiin ja naapurimaihin. Armenia ensinnäkin te sanoitte, että oh, te sanoitte, että on erittäin tärkeää, että nämä pääsisivät menneisyydestä pois ja eläisivät jo nykypäivää. Pöytäkirjoista voi lukea niin, että te olette par- Turkin parlamentin suurimman puolueen edustaja. Ja siis anteeksi haluan sanoa, että me toivomme, että nämä sopimukset voitaisiin allekirjoittaa näiden kahden maan välillä mahdollisimman nopeasti. Seuraavaksi puhuisin Kyproksesta. Puhuitte herra Taladin vierailusta ja kuinka paljon nähdään vaivaa saaren yhdistämisen eteen. Ja itse olitte erittäin myönteinen. Te voitte olla myös hyvin myönteinen jos meillä on konkreettisia tuloksia Ankaran pöytäkirjan jälkeen, mutta sitä pitää myös soveltaa. Teidän täytyy myös sitten todistaa, että te olette vakavissanne näiden aikeiden suhteen. Kerroitte myös, mitä, missä on edistytty tämän vuoden aikana, mutta teidän täytyy ensinnäkin noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä – Minä olen hyvin vaikuttunut siitä, millä tavalla teidän maanne pyrkii olemaan yhtenäinen. Te puhuitte Turkista, turkin kielestä, Turkista kaiken kaikkiaan. Se on keskeistä, se on kaikista tärkeintä. Te olette sitoutunut tähän ja tuloksia on siis odotettavissa. Paljon myönteistä on toteutettu, mutta pitää edetä samalla tavalla myös ei-muslimiväestön keskuudessa, mitä tulee naisten syrjinnän lakkauttamiseen tai lopettamiseen. Me olemme seuranneet Rova Gylben käynnistämiä kampanjoita. Hän on Gentin kaupungin kaupunginjohtaja. Se on erittäin hyvä asia. Kyllähän tämäkin on myönteinen asia lainsäädännön kannalta, mutta miten tätä lainsäädäntöä todella tullaan soveltamaan? Mitä te olette tähän kohtaan suunnitelleet? Ehkä teidän pitäisi nyt ryhtyä toteuttamaan sitä, mitä on hyväksytty ja luvattu laissa. E- Seuraava puheenvuoro on kollega Flotrelta. Due minuutti. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos herra, kiitos herra puheenjohtaja, kiitos herra Bagish siitä, että tulette tänne ulkoasian valiokuntaan kertomaan meille, koska te olette myös tämän sekä valiokunnan kiinnostuksen kohtaana minä olen seurannut mielenkiinnolla, miten te olette lähteneet avaamaan poliittista hallinnon tasolla, tehneet lukuisia avoitteita ja siitä on ihan keskeisiä seuraamuksia jos ajatellaan keskeisiä vapauksia Turkissa, minä luulen kuitenkin, että ei tästä aiheesta eurooppalaisina kannata yhtään olla, va- ö, olla sen vähemmän rohkeita ja meidän kannattaa tukea teitä kaikin mahdollisin tavoin. Mutta kolme suoraa kysymystä, jotka liittyvät neuvotteluihin ja se liittyy ammattiyhdistysvapauksiin, joka jumiuttaa lakia, joka on vireillä ammattiyhdistysliikkeestä. Siihen liittyy työllisyys, sosiaali- ja kysymykset. Konsensusta on näköjään vaikea löytää. Miten te pyritte purkamaan tämän pattitilanteen, jotta voidaan todella taata Turkissa ammattiyhdistysliikkeen vapaudet? <clears throat> Euroopan, Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari kuin myös muut tahot ovat Kreikassa ja Turkissa rajoilla todenneet, että turvapaikkakysymykset, siirtolaispoliti siirtolaiskysymykset eivät ole taattuja. Miten te voitte taata, että tämä uudelleen, uudelleen neuvottelujen käynnistämisen kanssa tämä kysymys otetaan uudelleen esille, koska mikä nyt tällä hetkellä jumiuttaa tämän tilanteen? Ah, kiitoksia. Seuraavaksi kollega Brock. Puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset mahdollisuudesta hiukan kommentoida. Mielestäni on erittäin tärkeää, että käymme tätä keskustelua tässä vaiheessa nyt, kun meillä on uusi parlamentti, mutta kuitenkin eh, hyvin eh, kokenut esittelijä ja se, että voimme käydä keskustelua täällä paikan päällä ilman, että täällä olisi sveitsiläisiä EU-parlamentin jäseniä. Kysymys turvallisuuspolitiikasta. Herra Bagis aivan oikein puhui Turkin tärkeästä roolista tällä alueella ja nyt e, tulee erityiskysymys nimittäin. Meitä kaikkia kiinnostaa, miten Iranin kysymys kehittyy eteenpäin ja millainen rooli Erdoganin vierailulla Iranissa oli, mutta myöskin mahdollisuudet, että ydinmateriaalin poisviennissä Turkki voisi olla avuksi. Ja toinen asia, josta haluaisin puhua, tiedän, että kaikki liittyy kaikkeen ja että Ankaran pöytäkirjassa niin monet asiat liittyvät toisiinsa, mutta ehkä olisi jonkinlainen ele, jos turvallisuuspolitiikan sisällä ummistaisi silmänsä joiltain asioilta, jos haluaa liittyä Euroopan unioniin, ja siihen vaikuttaa, sehän vaikuttaa kolmansiin osapuoliin, ja meillä on se ongelma tässä nimittäin EUn ja Naton yhteistyö ei turvallisuuspolitiikan saralla toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Se maksaa paljon enemmän kuin sen pitäisi ja se myöskin vaikeuttaa toimintaamme. Onko mahdollista, että Turkin pidättyväisyys Naton suhteen voi, tai siitä voitaisiin luopua. Kiitoksia kollega Brock ja seuraavaksi kollega Howitt. Thank you very much, Mr. Bash. You've established a very strong reputation for you. Kiitoksia. Teillä on erittäin tärkeä äh, rooli. Jälkeen kun ryhdytte pääneuvottelijaksi, onnittelemme teitä siitä ja kiitämme myös sitä lisä, äh, resursseista, joita on annettu sihteeristölle, joka on hyvä merkki edistyksestä välillämme. Ensimmäinen kysymys. Tässä 400 sivun asiakirja ja ottaen huomioon, että tässä teitä kuuntelee Euroopan parlamentti. Kun katsomme eteenpäin, mitä meidän pitäisi tehdä täällä Euroopan parlamentissa edistyskertomuksessaan komissio katsoo taaksepäin. Millä saralla odotatte erityistä edistystä seuraavan 12 kuukauden aikana? Sitten perustuslakiuudistuksesta tiedän, mitä sanoitte, että kuinka vaikea on saada eh, kaikkien puolueiden tuki tälle eh, teidän puolueenne, mutta te eh, syytätte usein oppositiopuolueita, oppositiopuolue syyttää teitä. No, mutta on hyvin vaikea saada aikaan konsensusta perustuslakiuudistuksessa. Eh, miten voitte kuvitella, että saatte aikaan läpimurron tässä asiassa Turkissa? Olen sitä mieltä, että eh, ei ole kyse pelkästään lainsäädännön muuttamisesta, vaan myös täytäntöönpanosta, kuten edustaja Ruomen Räytän sanoi. Millaista ohjausta haluaisitte antaa oikeusministeriöstänne liittyen ihmisoikeuksiin, mielipiteen vapauteen ja niin poispäin. Ja mitä mieltä olette korkeimman tason tuomareista, jotka ovat mukana joissain Euroopan hankkeissa eurooppalaisessa ihmisoikeusyleissopimukseen liittyen. Monet ihmiset ovat sanoneet, että kurdikysymys ja Armenia-kysymys ovat sellaisia, että teidän hallituksenne ei voi niissä liikkua, mutta te olette liikkuneet ja hyvinkin paljon. Niin voisitteko kertoa meille, mikä on mahdollisti sen, että ryhdyitte, pystyitte tekemään tämän? Miten pystyitte tekemään edistystä? Koska jos ymmärrämme sen, niin voimme ehkä edistyä muillakin saroilla. Kiitoksia. Grazie, kollega Lambsdorff. Kollega Lambsdorff. Ja, vielen Dank. Ich kann mich, äh, Kiitoksia Yritän puhua lyhyesti. Richard Howard äsken puhui perustuslakiuudistuksesta. Se on asia, jonka kuulemme äh, vuodesta 2004. Voisitteko sanoa, millaista edistystä oikein odotatte? millaista läp, mistä läpimurto tulee. Kaksi muuta asiaa. Puhuitte eurooppalaisesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta EU- ja Naton suhteesta. Minulla on erittäin yksinkertainen kysymys. Onko Afganistanin polilla pääsy ISAFin tiedotuspalvelutietoihin, kyllä vai ei? Voimme käydä keskustelua EUn ja Naton yhteistyöstä Brysselissä, Ankarassa ja Lontoossa ja niin poispäin. Mutta toinen kysymys on se, että mikä tilanne on paikan päällä ja meidän on sanottava, että jos tämä koskettaa eurooppalaisen henkilökunnan turvallisuutta, niin meidän täytyy unohtaa poliittiset keskustelut ja voittaa esteemme ja antaa nämä tiedot. Joten saako EUPOL ISAFin tiedustelutietoja, kyllä vai ei? Ja viimeinen asia. Sanoitte aivan oikein, että Turkki on erittäin tärkeä talousalue, mutta Turkin Jälkeenjääneisyys verrattuna Euroopan unioniin tarkoittaa sitä, että määrällä on myös laadullinen ulottuvuus. PKT per henkilö on noin 12 dollaria. Se on puolet siitä kuin Itä-Euroopan uusilla jäsenvaltioilla, mutta teillä on noin kaksi kertaa enemmän ihmisiä. Te tarvitte kasvua, joka tuo Turkkia paljon lähemmäksi Euroopan unionia, koska Euroopan unionin vastaanottokyvyllä äh, on myös tekemistä sen kanssa, kuinka suuret sosioekonomiset erot jäsenvaltioiden välillä on. Kollega Van Orden. Kollega Van Orden. Uh, thank you very much, Chairman. Um, Minister, it's a great pleasure to see you here. Uh, Kiitos paljon. Herra ministeri, on erittäin mieluisaa saada nähdä teitä täällä ja me arvostamme kovin korkealle Turkin öö, Turkkia Naton liittonaisena. Sillä on tärkeä taloudellinen rooli, sillä on tärkeä rooli energiasektorilla ja sillä on geostrategisesti merkittävä asema. Se on muslimimaailmassa tärkeä tekijä. Meillä on vahva muslimiväestö myös täällä, mutta meillä on paljon huolenaiheita myös täällä meidän kansojemme väestöjemme keskuudessa, erityisesti riittyen muuttoliikkeisiin, laittomaan siirtolaisuuteen, kuten Rova Flotre puhui tässä juuri äskettäin. Minua sitten on erityiskysymys Kyprokselta. Minä tiedän, että tämä kysymys on erillään Turkin liittymis, neuvottelusta liittymiskysymyksestä, mutta monet meistä ovat sitä mieltä, että se on todella este neuvottelujen etenemisellä. Mitä muut voisivat tehdä, jotta te voisitte päästä parempaan ratkaisuun kyprokselaisten kanssa, löytää jonkunlaisen ratkaisun? Kaikki osoittavat syyttävällä sormella Turkkia, mutta mitä muut voisivat tehdä? Ja jos tarkastelemme asiaa Turkin kannalta, ei eikö olisi toimenpiteitä ja luottamusta herättäviä toimenpiteitä, joita voitaisiin nyt toteuttaa. Ajattelen tässä ennen kaikkea, että voitaisiin vähentää sotilaallista läsnäoloa saaren pohjoisosassa ja jopa saada tällä tavalla ehkä myönteisemmän kontekstin neuvottelun pohjaksi ja ilmapiiriksi. Se kyllä varmasti takaisi hyvän tuloksen Kyproksella, kyproslaisille. Minun on sanottava, että tämä Lamsdorfin nostama kysymys on varsin sattuva. Eupol ei ole mitään se ei, ei siinä ole kyse siitä, että saadaan tietoa. Siinähän on tietoa poliisinomaista tiedonsaantia. Afganistan otettiin esille myös ja joukkojen vahvistaminen on otettu esille. Onko Turkki valmis lähettämään joukkoja, lisäjoukkoja vahvistaakseen ISAFin tehtävää Afganistanissa, erityisesti nykykontekstissa. Viimeinen puheenvuoro ensimmäisessä ryhmässä, kollega Hachi Georgio. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ εσάς εδώ στη συνεδρία, κύριε Μπαγής. Toivotan tervetulleeksi ministeri Bajitsin ja haluan sanoa omasta puolestani, me Kyproksella meillä on aivan erityissyyt seurata teidän maanne kehittymistä demokratian tiellä ja liittymisneuvottelujen tiellä. Me seuraamme hyvin tarkasti tilannetta ja kirjaamme kaiken mahdollisen ylös. Mutta mm, on myös pit, meillä on kuitenkin vielä pitkä tie edessämme, mutta tehän tiedätte sen varsin hyvin, jollei paremmin kuin minä. Minä olen sitä mieltä, että Kypros ja minä itse henkilökohtaisesti toivoisimme varmasti, että voisimme olla yhtä optimistisia kuin te Kyproksen ratkaisua ajateltaessa. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että se voi toteutua vain, jos Turkki todella pyrkii, todella pyrkii löytämään ratkaisun. Olipa ratkaisu mikä tahansa, Turkin johtajien toimesta löydetty ratkaisu, niin te tulette pitämään siitä kiinni. Se ehkä tarkoittaa sitä, että, että te vedätte pelikortit pois silloin, kun peli on teille turvattu. Mutta näin ei ole ainakaan asianlaito, jos ajatellaan sotilaallista läsnäoloa saarella. Viime päivänä te esiinnyitte Tukholman Tukholman kokouksen televisiossa, siteeran tässä suoraan englanniksi, niin me aiomme muuttaa kaikke, kaiken kansainvälisen läsnäolon ja tasapainon saarella. Me haluamme tuoda rauhan, rauhan saarelle, ja se on todella unelma ja haave. Tämä liittyy päätöslausun julkilausumaan, joka laadittiin Kyproksesta. Turk kaikki vaikuttaa meistä myönteiseltä, positiiviselta tällä hetkellä, mutta miten se sopii yhteen sen kanssa, että status quo-tilanne yhä jatkuu ja saaren pohjoisosa on miehitetty? Eihän tämä missään nimessä ole yhteneväistä tai loogista ajattelua. Eihän tämä ole järkevää päättelyä, jos ajatellaan, että saaren pohjoisosassa on vahva sotilainen läsnäolo, jos ajatellaan Ankaran pöytäkirjaa. Kyllähän Tur- Turkin täytyy tässä itse tehdä jotakin ja se ampuu kyllä itseään oman nilkkaan. E Annamme teille kymmenen minuuttia, jotta voitte vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Pyytäisin, että kollegat kuitenkin pitäisivät kiinni puheenjohtajasta, koska muuten joku jää puhujalistan ulkopuolelle ja se on kovin ikävää. Well, I would like to thank each and every one of you for your constructive comments and criticism. Niin, näistä kommenteista ja kritiikeistä ja kaikesta. Kiitokset. Haluaisin nyt vain palata näihin kysymyksiin, mitä tulee pöytäkirjaan, jonka allekirjoitamme Armenian kanssa. Jos joku olisi viisi vuotta sitten kertonut, että Turkin ulkoministeri kykenisi allekirjoittamaan pöytäkirjan Armenian ulkoministerin kanssa, niin minä henkilökohtaisesti, minun on ollut kovin vaikea sitä uskoa, mutta me teimme sen. Ja tämä osoittaa, että Turkki todellakin haluaa rauhaa. Kun me sanomme, että meillä ei ole mitään ongelmia naapureittemme kanssa, niin monet maat seitsemän vuotta sitten eivät tätä uskoneet. Mutta nyt me olemme lisänneet ulkomaankauppaamme 300 prosentilla mutta lähinaapureiden kanssa lähes 450 prosenttia. Tämä osoittaa Turkin päättäväisyyden vahvistaa suhteitaan kaikkien naapureittensa kanssa ja että tämä on tuonut tuloksia. Kymmenen vuotta sitten joku sanoi, että tulee päivä, kun Kreikan pääministeri on Turkin pääministerin tyttären häiden, häissä todistajana. Tämäkin olisi ollut vaikea uskoa, mutta sekin tapahtui. Pääministeri Karamanlis oli Erdoganin tyttären häissä. Eli asiat muuttuvat Turkin ja Kreikan välillä. Me olemme allekirjoittaneet sopimuksia kaksoisverotuksen välttämiseksi ja nyt Kreikan kansallispankki, jonka yksi osakkeen omistajista on Kreikan kirkko joukko ja he ovat eh, investoineet miljardeja Turkin eh, talouteen, joten asiat muuttuvat samanaikaisesti kuin kansainväliset eh, suhteet muuttuvat. Kymmenen vuotta sitten me siirsimme joukkoja Syyrian rajaa vastaan sen vuoksi, että he tukivat PKK-terroristeja. Mutta nyt tänä päivänä tämä saa maa, kun he saavat kiinni tai pidättävät PKK terroristeja, he toimittavat nämä henkilöt Turkin oikeuden eteen. Ja meidän kauppamme Syyrian kanssa on noussut 200 000 kahteen miljardiin, joten asiat muuttuvat. Samoin suhteet Armenian kanssa, siinä on paljon mahdollisuuksia. Me aiomme tai haluamme parempia suhteita kaikkien naapureittemme kanssa, myös Armenian kanssa. Täytyy myös muistaa kuitenkin, että syy, miksi Turkki sulki rajansa Armenian suuntaan sen jälkeen, kun se oli ollut yksi ensimmäisiä maista, joka kuitenkin äh, tunnusti äh, Armenian itsenäisyyden Neuvostoliiton kaaduttua, oli luonnollisesti Karabahin invaasio. Meidän täytyi osoittaa solidaarisuutta naapureittemme kanssa – ja ystäviemme kanssa Azerbaidsanissa. Joten nyt Venäjä, USA ja YK ja me olemme muodostaneet ryhmän, jossa me toivomme saavamme aikaan läpimurron Karabahin neuvotteluissa. Olen luottavainen siinä, että mikäli Pariisi, Washington ja Moskova tekevät yhteistyötä, niin ei heillä ole vaikeuksia saada aikaan sopimusta Karabahin tilanteesta. Ja se helpottaisi meidän tilannettamme ratifioida pöytäkirja Turkin parlamentissa. Se loisi myös paljon parempaa ilmapiiriä Armenian parlamentissa, jotta he voisivat ratifioida omassa parlamentissaan vastaavan pöytäkirjan. Molemmat maat ovat nyt hieman pidättyväisiä ja odottavat edistysaskelia mutta me odotamme Barack Obaman, eh, Sarkosin ja Medvedin eh, johtajuutta, jotta he mm, motivoisivat eh, presidentti Alievia. Ja olen tässä nyt todella toivon, että näin käy. Sitten Kypros. Useat tässä valiokunnassa ottivat Kyproksen esille, joten minä vastaan ihan yleisellä tasolla tähän Kyproksen kysymykseen. tässä tuli esiin tämä äh, ajatus tästä tietynlaisesta eleestä. No se, mitä me olemme tehneet vuoden 2002 jälkeen, on ollut nimenomaan äh, erilaisia <laughs> eleitä. Kun me tapasimme äh, Kofi Annanin Davosissa, niin minä olin läsnä, niin Annanin ensimmäinen reaktio oli, että, että herra pääministeri, äh, olen koittanut tätä kolme kertaa ja epäonnistunut, en halua epäonnistua neljättä kertaa. Silloin pääministeri Erdogan teki lupauksen. Hän lupasi pääsihteerille, että me olemme askeleen edellä äh, kreikkalaisia ja kreikan äh, syp, kypro, kyproslaisia, jotta voisimme varmistaa sen, että ponnistelunne olisivat menestyksekkäitä. Ja keskustelimme sitten sitä, millä tavalla voisimme toteuttaa Annanin sopimuksen. Ja Turkki teki silloin ehdotuksen tai listan asioista, joista emme voi sopia, että jätetään tällainen tavallaan luettelo näistä asioista pääsihteerille. Ja kun Birkenstockissa sitten koko tämä sopimus kirjoitettiin, minä olin mukana Turkin valtuuskunnassa, työskentelimme todella kovasti, jotta me saavuttaisimme ratkaisun. Uskokaa minua, Annanin sopimus se ei ollut mitenkään loistava meidänkään kannaltamme, mutta se oli kuitenkin reilu ja tasapainoinen. Meidänkin piti antaa äh, luopua jos Annanin sopimus olisi hyväksytty, niin Turkin joukkojen määrä saarella olisi 650 ja siinä se. Vain 650 turkkilaista jäisi viideksi vuodeksi. Ja sen viiden vuoden jälkeen siellä järjestettäisiin kansanäänestys. Viiden vuoden jälkeen siellä olisi kansanäänestys. Ja Kreikan joukkojen määrä laskisi 900. jos Kreikka ja Iso-Britannia ovat valmiita vetämään kaikki joukkonsa, niin mekin olemme valmiita keskustelemaan siitä. Mitä, mitä tulee teidän joukkoihin, niin, niin, niin se on ihan ok. Ja jos kun tulee meidän joukkoihin, niin meidän täytyy tässä tulla vastaan. Mutta sen vuoksi meidän täytyy tukea Talattia ja Kristofias niin, että he saavat aikaan jonkinnäköisen ratkaisun. Annanin sopimuksen aikana asiat olivat hyvin monimutkaisia. Pääministeri Erdoganille tehtiin tarjouksia Papadopoluksen ja Karamanliksen taholta sitä, että siirrettäisiin eteenpäin näitä keskusteluita, mutta hän sanoi, että olen tehnyt lupauksen pääsihteeri Annanille ja me hoidimme tämän asian ja, ja Annanin sopimus syntyi. Ja Erdogan Gunn oli se johtaja, joka julkisesti tuki tätä ohjelmaa. Vaikkakin eh, presidentti Denktas Turkin puolella sitä vastusti ja Papadopoulos Kreikan puolella sitä vastusti. Turkin kreikkalaiset eh, äänestivät 65 prosenttisesti kyllä su- suunnitelmalle, kun taas eh, kreikkalaiset 76 prosenttia sanoivat ei. He sanoivat ei sille, että he eläisivät yhdessä Turkin kyproslaisten naapureittensa kanssa he sanoivat ei EUlle, he sanoivat ei YK turvallisuusneuvostolle. Mutta me emme luovuttaneet. Me sanoimme, että tämä täytyy saada lävitse, mitä me teemme. 26. huhtikuuta 2004 neuvosto teki yksimielisen päätöksen ja jotta me olisimme voineet äh, ratifioida Ankaran pöytäkirjan, niin odotimme vain, että EU äh, päättää itse, mitä se tekee. Ja silloin äh, EU päätti tuona päivänä, että se lopettaa pohjois-kyproslaisten eristyksen. Emmehän mekään ole hyväksyneet Taivania, mutta silti me kuitenkin käymme kauppaa heidän kanssaan. Miksei näin voida tehdä myös turkin kyproslaisille ja lopettaa tämä eristäminen? Juuri nyt kun me puhumme 20, 27 eh, jäsenvaltiosta vain yhdellä on suoraa kauppaa Pohjois-Kyproksen kanssa, eikä tämä maan tulisi olla yksin. Tämä yksi ainoa maa on Etelä-Kypros. Kreikan kyproslaisilla on eh, oikeus vapaasti käydä kauppaa ja matkustaa Pohjois-Kyprokseen, mutta he eivät halua, että muut eh, valtiot saavat nauttia samasta oikeudesta. Se ei ole reilua. Siksi meidän täytyy tukea näitä rauhankeskusteluita. Mitä tulee sitten AY-kysymyksiin, me haluaisimme nähdä, että päästäisiin eteenpäin äh, bisnesyhteisön ja, ja AY-puolen kesken. Minä olin Tukholmassa ja siellä oli molempien johtajat ja toki, että nyt me voisimme avata tämän luvun, niin meidän täytyisi saada laki koskien ammattiyhdistysliikettä, joka olisi samankaltainen kuin EUn laki. Mutta meidän täytyy kuitenkin tuoda nyt nämä eri osapuolet ensin yhteen ja uskon, että he ovat käynnistäneet keskustelut ja toivomme, että tässä päästään eteenpäin. Mitä tulee halkiin? Halkia ei suljettu minun hallitukseni päätöksestä, vaan tuomioistuimen päätöksestä. Ja me nyt analysoimme tätä oikeudellista statusta, millä tavalla voisimme peruuttaa tämän päätöksen. Me yritämme nyt tässä miettiä, pitääkö tässä muuttaa lainsäädäntöä, perustuslakia, vai pitäisikö meidän vain sääntää, muuttaa tätä asetusta. Tämä on tekninen prosessi, mutta työskentelemme sen parissa eikä tässä ole kysymys ainoastaan kurdeista, vaan siihen liittyy myös äh, kristillisten ryhmien asema ja ei-muslimivähemmistöjen asiat. Ja yritämme äh, ratkaista myös heidän ongelmansa. Minä esimerkiksi keskustelen Tukholmassa Syyrian yhteisön äh, johtajan kanssa, jolla on myös ongelmia. Mitä tulee sitten roolimme Iranin kanssa, Kaikkein vanhin, maailman vanhin raja on raja Turkin ja Iranin kesken, joka ei ole muuttunut senttiäkään vuoden 1629 jälkeen. Meidän täytyy nyt kyetä kommunikoimaan iranilaisten kanssa ja teemme parhaamme, jotta voisimme välttää toisen sodan ja jatkamme ratkaisun etsimistä. Uskokaa minua, mikäli Iranilla olisi ydinaseita, olisimme enemmän huolissanne kuin te. Mutta mutta keskustelut iranilaisten ystävien ja naapureiden kanssa on erilaista. Siinä mm, täytyy, tehdä, täytyy puhua eri tavalla kuin mihinkä te olette ehkäpä tottuneet Keski-Euroopassa. Itä-eurooppalainen lähestymistapa on ehkäpä hieman loogisempi silloin, kun kommunikoidaan Iranin suuntaan. Toki me haluaisimme ratkaisun tähän ongelmaan. Ja sitten se, että tuomarit olisivat mukana eu ohjelmissa, tämä on jo ratkaistu. Meillä on paljon tuomareita, jotka ovat mukana EUn vaihto-ohjelmissa. Ja käsittääkseni nämä, tässä on tehtykin, käyty nyt jo kuukausia keskusteluita siitä, että millä tavalla voitaisiin tehdä tällainen oikeudellinen uudistus. Ja nyt me valmistelemme sitten toimintasuunnitelmaa, joka tulee muuttamaan kaiken liittyen oikeuden toteutumiseen Turkissa. Mitä tulee sitten perustuslailliseen uudistukseen, siinä minä olen toiveikas. 2010 Turkissa ei ole lainkaan vaaleja, ja se on nimenomaan se vuosi, jolloin on vietävä eteenpäin uudistuksia. Te olette poliitikkoja, te tiedätte, että on vaikea toteuttaa ja viedä lävitse uudistuslakeja, mikäli on vaaleja. Mutta nyt, kun ei ole vaaleja, niin toivomme, että oppositiopuolueet tekevät yhteistyötä meidän kanssa, niin kuin tehtiin vuonna 2002 ja 2005, ja toivon, että yhdessä saavutamme nämä uudistukset. Ja mitä tulee sitten UTP, niin kaikki mitä Turkki haluaa, on se, että sitä kohdellaan reilusti. Me olemme olleet yli 50 vuotta Naton jäsen, ja me haluamme samat oikeudet kuin muillakin Naton jäsenillä. Me haluamme olla osa teidän turvallisuuspolitiikkaanne. Emme me halua olla osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua kaikin puolin. Ja mitä tulee tähän sosiaalitaloudelliseen kuiluun, no minä kerron, että tämä on kasvanut 3000-11 000 seitsemän vuoden aikana, jossa on mitään muuta maata, jossa on ollut yhtä vahvaa taloudellista kasvua viimeisen seitsemän vuoden aikana. Kertokaa se meille. Me todellakin yritämme tässä nyt äh, saavuttaa ää, äh, tasapainoa. Ja se tosiasia, että ulkomailta tulee paljon investointeja. 2003 se oli noin miljardi ja nyt se on noin 20 miljardia. Tämä on kaksinkertainen lisäys. Ja se osoittaa, että Turkki eh, on eh, kattamassa tätä sosiotaloudellista kuilua. Ja mitä tulee sitten sotilaisiin, presidentti Obaman eh, viimeisimmän ilmoituksen jälkeen, mikäli kaikki Naton jäsenet päättävät lisätä osallistumistaan Afganistaniin, niin Turkki tulee lähtemään mukaan, koska me olemme kaikki samassa veneessä ja meidän kaikkien on puolustettava niitä arvoja, jotka pitävät meidät yhdessä. Demokratia, ihmisoikeudet, puhevapaus. Ja Afganistan on meille tärkeä maa. Minä kävin Afganistanissa pääministerimme kanssa ja olin järkyttynyt siitä köyhyydestä ja ongelmista, joita siellä itse näin. Minusta meidän kaikkien täytyy tehdä parhaamme auttaaksemme ja tukeamme, tukeaksemme Afganistania ratkaisemaan sen ongelmat. Mm, allora la parola al collega Salafranca. Io Seuraavaksi kollega Salafranca. Varmasti viemme nyt, joudumme viemään hiukan aikaa vieraaltamme hän äh, joutuu jäämään vähän pidemmäksi aikaa, jotta kollegat voivat kuulla vielä vastauksen. Gracias. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra ministeri, että olette tulleet tänne jakamaan meille tietoa, jakamaan aikaanne, kertomaan maastanne ongelmistanne. Ne ovat huomattavia ja niistä on, otet, niistä on kyllä keskusteltu, niin kuin Rovo Omenruitten kertoi. Minä teen vähän provokatorisen kysymyksen, ministeri. On totta, että eh, on edistytty perustuslakisektorilla, äh, rikoslainsäädännössä, naisen asemassa, tiedonvälityksen vapaudessa, maassanne ja niin poispäin. Mutta nyt tulee sellainen vaikutelma, ainakin joidenkin julkilausumien toimesta, mitä Euroopassa on kuultu, että, että haluan kysyä neuvoston neuvoston puheenjohtajistossa, tällä, neuvoston puheenjohtajamaassa ainakin tällä hetkellä on puhuttu siitä, ja me olemme vastikään keskustelleet uuden korkean edustajan kanssa. Ensi vuonna tulee uutta tehtävää Lissabonin myötä, mutta Turkki vaikuttaa ottaa tällä hetkellä esteeltä. Ja kun yksi este poistetaan, niin sitten tulee taas uusi este. Ja kun se este saadaan pois, niin tulee taas uusi este. Mm, onko tässä nyt, onko tämä nyt joku uh, tarujen jumalat, jotka rankaisevat teitä siitä, että kivi vieritetään aina uudestaan sieltä vuoren päältä teidän päällänne, kun yksi kivi on valunut alta pois. Nyt nyt EUn joillekin sektorilla on sellainen tunne, että, että halutaan hankaloittaa neuvotteluja Turkin hallituksen kanssa jäsenyydestä. Miten tämä tilanne nyt vaikuttaa? Ainakin neuvotteluissa vaivaa tietty väsymys EUn puolelta. En halua sanoa, että vaikeutetaan, mutta tällä hetkellä vaivaa väsymys, koska ainakin teidän maassanne sanotaan, että halukkuus on todella vähentynyt. Miten te haluatte nyt nähdä tämän tilanteen? Koetteko te saman tunteen samanlaisena? Koppa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Koppa. Kiitos. En haluaisi palata niihin kysymyksiin tai kommentteihin, joita täällä on esitetty, mutta Ankaran pöytäkirjassa on velvoitteita ja niitä ei voi laiminlyödä. Jos palaisin se, mitä herra ministeri sanoi, että sanoi, että Turkilla on nolla prosenttia naapurimaidensa kanssa. Onhan totta, että tilanne on parantunut, se on kehittynyt myönteisesti. Öö, herra Karamallis oli Erdoganin tyttären häissä, sehän on hieno asia, huomattava tapahtuma, mutta olisi vieläkin parempi, jos Turkki pystyisi välttämään äh, sen, että se jatkuvasti loukkaisi Kreikan ilmatilaa. Turkkilaiset lentokoneet koko kesän ajan lensivät hyvin matalilla lentokorkeuksilla kreikkalaisten saarien yllä ja häiritsivät vakavasti saarten asukkaiden ja muidenkin elämää. Tämä antaa miettimisen aihetta. Nyt kuitenkin kysymys neuvottelujen avaamisesta kun puhutaan EUn ja Turkin jäsenyysneuvotteluista ja niiden uudelleen vauhdittamisesta. Tuntuu siltä, että Turkki haluaisi jälleen kerran lykätä tätä neuvottelun avaamista. Mitä te sanotte tähän? Haluatteko te vahvistaa, ettei tätä enää viivytetä vai viivytelläänkö? Mikä on vastauksen? Mitä sitten tulee kahdenväliseen sopimukseen Kreikan kanssa? 500 ihmistä tulee Kreikan, Kreikkaan Turkista meriteitse ylittäen merirajan. Ens, Papandreou pääministeri ja herra Cem ovat tässä myös tiukasti mukana. Mitä olette mieltä tästä? Kollega Gennako. Kirja Proedre. Oi Υπουργός απήντησε βέβαια. Hyvä puheenjohtaja puheenjohtaja, herra ministeri, on jo vastannut aika moniin kysymyksiin, jotka minullekin tuli mieleeni. Mutta jos ajattelemme eurooppalaisia näkymiä ja Turkkia, uutena jäsenvaltiona meidän täytyy muistaa myös Kypros, ja hän ei vastannut kaikkia Kyprosta koskeviin kysymyksiin. Voidaan vain tässä pohtia, miten Turkki voi edetä neuvotteluteillä Eurooppaan päin, liittymisessään Eurooppaan, jos ei se pysty luomaan hyviä suhteita naapurimaihinsa. Slovenia ja Kroatian historian tiedämme, Kroatian piti hyväksyä joitakin, jotta se voisi ryhtyä neuvottelemaan jäsenyydestä. Miten Turkin poliittinen väestö näkee tämän tilanteen? Sitten jos ajattelemme kansainvälistä asemaa Turkilla. Turkki ei näytä seuraavan aina niitä diplomaattisia väyliä, joita EU:ssa on käytetty. Kollega Kacin. Kolega Kacin. Grazie, onorevole Provera. Gospod minister, eh, rad bi vam čestitao za to da ste... Kiitoksia, herra Provera. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä siitä, että tulitte tänne ja haluaisin myöskin onnitella teitä teidän hyvin vakuuttavasta puheestanne ja myöskin reaktiosta joka pääministerinne oli Gaasan tapahtumien yhteydessä, on yllättynyt, miksi muut pääministerit eivät voineet reagoida yhtä päättäväisesti kuin teidän pääministerinne ja tuomita sen, mikä siellä tapahtui. Silloin pääministerinne ja Turkki sai hyvin paljon arvovaltaa alueella ja siitä syystä haluaisin teitä onnitella vilpittömästi. Sanoitte, että tarvitsette tukeamme ja rohkeutta ratkaisuamme. Minä haluaisin rohkaista teitä viemään päätökseen takaisinottosopimuksen, koska jos valtiot, jotka eivät vielä ole ehdokasmaita Länsi-Balkaneilla, jos ne pystyvät tekemään takaisinottosopimuksia, niin kyllä Turkikin voi sellaisen saada aikaan. Belgian kanssa on yksi näistä valtioista tehnyt jo tällaisen takaisinottosopimuksen. Kyllä Turkikin voisi sen tehdä. Nyt olen kuullut puheenne ja voimme siltä pohjalta arvioida kapasiteettejanne. Ja pohdin, että miksi Turkki ei tee enemmän. Olen vakuuttunut siitä, että Turkki voi tehdä enemmän ja työskennellä nopeammin. Ja haluaisin rohkaista teitä siihen, että se pöytäkirja, josta sovittiin Armenian suhteiden parantamiseksi hyväksyttäisiin parlamentissanne mahdollisimman pian. Turkki on parlamentaarinen demokratia. Tämän pöytäkirjan hyväksyntä parlamentissa lisää Turkin uskottavuutta alueella ja Euroopan unionissa. Siksi uskon, että tämä on yksi avain kysymys, joka tulee todellakin viemään Turkia lähemmäksi EUta. Nyt kysymykseni, onko mitään tarvetta saada lisää EU-määrärahoja Turkin kehittymiselle Turkin kaakkoisosan kehittymiselle, joka on vähiten kehittynyt. Sanoitte, että voisiko Turkki luoda oikeanlaista vuoropuhelua Iranin kanssa, jotta äh, ydinvoima, ydinase, ydinmateriaaleja rikastuttaisiin enemmän. Herra Μαύρο Νικόλα. Niin hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri, minä en ollut ihan vakuuttunut teidän puheistanne, tai te ette saaneet minua vakuuttuneeksi. Jotkut aloitteet tai jotkut reaktiot Turkin valtiossa ovat ristiriitaisia todellisuuden kanssa. On puhuttu nolla prosentista tai nolla käytännöstä naapurimaiden kanssa, mutta kyllä monet naapurimaat ovat sitä mieltä, että ongelmia on Turkin kanssa. Mitä tulee Kyprokseen, voin sanoa, että jo vuodesta 2006 lähtien Turkki on sitoutunut tunnustamaan Kyproksen tasavallan ja näin ollen toteuttamaan Ankaran pöytäkirjaa se on hyvin myönteistä neuvottelujen kannalta, mutta Turkki ei kuitenkaan ole vielä tänä päivänä tunnustanut Kyproksen tasavalta. Mikä siihen on syynä? Turkkihan ehkä ajattelee, että neuvottelujen avulla voidaan löytää jonkinlainen liittovaltioratkaisu. Mitä tulee luottamus, luottamusta synnyttäviin toimenpiteisiin, voidaan sanoa, että vuodesta 2006 lähtien Kyproksen väestö kyproslainen väestö on vähentynyt, kun taas uudisasukkaiden määrä on lisääntynyt saarella. 400 000 uudisasukasta asukasta on peräisin Turkista ja 40 000 sotilasta ovat siellä pohjoisosassa ja ovat en voi sanoa sotajalalla, mutta lyövät tiettyä sotilaista ilmapiiriä. Turkki on suurvalta, Turkki on mahtivaltio. Voisitteko te, herra ministeri, kertoa meille, mitä luottamusta herättäviä toimenpiteitä on kehitteillä? Nikosia on jaettu kaupunki. Ja Famagusta on tällä hetkellä haamukaupunki. Voiko Turkki antaa toisen kuvan, mitä se nyt meille tarjoaa? Savela. Sitten kollega Savela. Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Όταν Kiitos herra ministeri, että olette tulleet tänne. Me olemme ystäviä täällä vuosien varrella ja, ja me kysymme, minä olen ystävä edellisen puhujan kanssa ja oletteko te ystävä, herra Bagis, ennen kuin teistä tuli joku vaarallinen henkilö, mutta ehkä hän tarkoitti sitä, että teistä on nyt tullut ministeri ja te olette ehkä vaarallinen ystävä minulle. No, Herra ministeri, mehän tunnemme toinen toisemme monista kuvioista vuosien takaa. Me olemme tehneet työtä hedelmällisesti yhdessä voidaksemme auttaa toinen toistemme maita, Kreikkaa ja Turkkia, löytää yhteisen elämänmuodon modus vivendin. Minä olin vastuussa kreikkalaisesta järjestöstä, joka kymmenen vuoden ajan on myöntänyt apurahoja turkkilaisille opiskelijoille Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa te, teidäthän kutsuttiin pari viikkoa sitten tapahtumaan, jotta te voisitte kreikkalaisille eh, toimieliville kertoa teidän maanne politiikasta. No, mehän olemme naapurimaita, se on tosiasia. Te olette puhuneet eh, nolla prosenttipolitiikasta naapurimaittenne suhteen, mutta Kreikan kanssa puhutaan usein kaasusbellitilanteesta. tilanteesta missä mielessä miten, mit, ja puhutaan myös meriturvallisuusuhasta EUn etelärajoilla. Mutta Lissabonin sopimus on nyt astunut voimaan. Kreikkahan edustaa EUn etelärajoja, merirajoja. Ja te puhutte jatkuvasti uhasta. Viisi vuotta sitten mehän olimme melkein sotatilassa – Jatkuvasti Turkin puolelta tehdään toimia, jotka aiheuttavat meidän maallemme suunnattomia kustannuksia sotilaallisessa varustelumielessä. Nämä 35 miljardia on evätty Kreikan kansalaisilta koulutukseen ja yhteiskunnan kehittämiseen näiden, näistä toimenpiteistä johtuen. Dank u wel, eh, voorzitter. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, herra ministerille siitä, että hän on paikalla. Kauniita sanoja ihmisoikeudesta, demokratiasta ja puhevapaudesta, mutta ikävä kyllä, ettehän te tuota tarkoita, koska miten te voitte Irania, niin antidemokraattista hallitusta, miten te voitte kutsua Irania ystäväksi? Kuinka te voitte, äh, tai siis Turkkihan äh, on ehtyn jäsen, miten te voitte sanoa että ihmisoikeuksien täytyy kuulua sarjaan, se mitä sarjassa sanotaan. Ja kun minä vierailin teidän maassanne, niin silloin en saanut puhua lehdistölle, koska olin kritisoinut Kyproksen tilannetta. Se oli hyvin skandaalista esimerkiksi minusta ei ole oikeata. Jos minulla on kritiikkiä, niin kyllä minunkin täytyy saada käyttää sananvapautta. Kuinka Hert äh, Wilders, joka on minun puolueen johtajani ja hän on kritisoinut äh, islamin ideologiaa, kuinka te saatoitte kieltää häntä tulemaan äh, teidän maahanne. Hän on Alankomainen delegaation jäsen ja te kielsitte häneltä pääsyn teidän maahanne. Miten sitä voidaan kutsua sananvapaudeksi. Kyproksen miehitys on laiton. Teidän täytyy vetää joukkonne pois Kyprokselta 2010. Te miehitätte Euroopan unionin jäsenvaltiota täysin laittomasti ja me olemme kaikki tästä samaa mieltä. Sitten mitä te sanoitte Sveitsin kansanäänestyksestä. Luin, että te piditte skandaalina Sveitsin kansanäänestyksen tulosta, että muslimit eivät saa rakentaa mineraatteja. No minusta tuntuu, että kuitenkin Sveitsissä muslimit voivat huomattavasti paremminkin kuin kristilliset Turkissa. Minulla on 11 syytä, miksi meidän mielestämme Turkista ei koskaan voi tulla unionin jäsentä. Puhumme sitä mielemme teidän kanssanne, en nyt, koska ei ole tarpeeksi aikaa. Mutta kuitenkin eh, te voitte olla kumppani unionille, mutta ette koskaan unionin jäsen. Frida. Colega Preda. Domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau să încep prin a felicita Turcia. Hyvä ministeri, haluaisin aluksi onnitella Turkia kahdesta asiasta, jotka ovat merkittäviä ja tärkeitä, jotka tapahtuivat tänä vuonna. Ensinnäkin Nabucco-sopimus, olen sitä mieltä, että monet eurooppalaiset ovat tyytyväisiä siitä, että tämä saatiin vihdoin allekirjoitettua toiseksi. Armenian kanssa tehty rauha tai sopi, sopu. Kuten täällä on useasti sanottu, Turkki on erittäin paljon myöhässä poliittisten reformien suhteen. Kysymykseni onkin suora. Minä perustan sen lukuihin. Näin, että vuonna 2002 74 prosenttia turkkilaisista kannatti Turkin jäsenyyttä EU, mutta vuonna 2009 prosenttiluku oli enää 45, jotka siis kannattivat EUn jäsenyyttä. Mit, mi, onko tämä innostus laantunut? Mikä on syynä siihen? Liittyykö se poliittisiin reformeihin? Kiitos. Grazie molte. Paljon kiitoksia.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 minä tiedän, miten vaikeita nämä neuvottelut ovat ja tiedän sen omasta kokemuksestani oman, omassa kotimaassani. Me haluaisimme nähdä, että, tai toivomme, että seuraavat luvut olisivat helpompia teille. Mutta yksi asia suhteessa Iraniin. Voisitte ehkäpä kommentoida tätä ajatusta, että Itä-Eurooppa ymmärtäisi Irania paremmin kuin Keski- ja Länsi-Eurooppa. Ja toisekseen siihen, mitä edustaja Ome Räyten sanoi. Yhteisparlamentaarisen valiokunnan tapaamisesta – ja ihmisoikeusalivaliokunnan tapaamisesta. On esitetty paljon varauksia kansalaisjärjestöjen toiminnasta sekä artiklan 301 käytöstä Turkissa, jolla pyritään rajoittamaan kansalaisjärjestöjen puhevapautta eh, terrorismin vastaisella lailla. Κολέγα Σαλαβράκος. Κύριε Υπουργέ, είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ο δεν μπορεί να ζήσει Minä kuulun niihin, jotka ovat sitä mieltä, että maailma ei toimi hyvin ilman Turkkia, eikä se voi toimia ilman Yhdysvaltoja, yhdistyneitä kuningaskuntia, Italiaa ja tai kaikkia kansainvälisen yhteisön jäsenmaita. Minä toivon, että olette samaa mieltä kanssani. Minä haluaisin sanoa teille myös, että me minä kuuntelin tarkasti, kun viittasitte siihen, puhuitte puolesta toista miljoonasta muslimista, veronmaksajasta EU-ssa, jotka odottavat kärsimättömästi Turkin etenemistä jäsenyyden tiellä. Haluan kuitenkin muistuttaa teille, että raha, joka tulee näiltä veronmaksajilta, tulee myös teidän maanne rahakirstuun, ei ainoastaan EUn rahakirstuun. Sen takia haluaisin sanoa, että teidän maassanne on useita valtakeskittymiä, jotka ovat keskenään sanaharkassa. Teillä on maallinen valta, teillä on armeija, jolla on oma politiikka ja kolmas valtakeskittymä on oikeuslaitos. Jo tänä vuonna te olette törmänneet samoihin ongelmiin kuin Erdoganin hallitus aikaisemmin kun te hymyilette Kreikkaan päin, niin armeija kuitenkin sitten hiippailee siellä Kreikan rajoilla ja aiheuttaa ristiriitaisia tilanteita. Hallituksenne ei ole antanut selkeitä viitteitä siitä, että se todella hallitsisi ja valvoisi ja seuraisi näiden muiden valtakeskittymien toimintoja maallinen valtahan on perinteisesti ollut suurinta Turkissa. Minä haluan nyt puhua vähän Sarajevosta. Siellä on nähty nousevan tietynlaisen Commonwealth-yhteisön syntyvän vähän brittiläisen malliin. Mikä on teidän näkemyksenne ja kantanne? Kannatatteko te sitä Rooman sopimuksen henkeä ja keskeistä artiklaa EUlle vai mitä? vai ettekö te kuullut tähän koulukuntaan? Viimeisenä kollega Boskur. Dank, dank wel voor... Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin kysyä perusoikeuksista, koska me puhumme erittäin usein perusoikeuksista ja se tulee myös usein esiin mietinnöissä, lehdistön vapaudesta, mielipiteen vapaudesta. Ja ne toimenpiteet, mitä on tehty, artikloja sinne, artikloja pois, vähän muokattuja artikloita, ei se kuitenkaan tue tällaista integraalista lehdistövapautta, vaikkakin se otetaan esiin ulha uudelleen ja uudelleen. Samaa voidaan sanoa uskonvapaudesta. Minusta sekin on hyvin tärkeä asia koko Euroopalle, koko Turkillekin. Te näette, että eh, esimerkiksi ihmisten suhtautuminen eri ryhmien edustajiin eh, on muuttunut kovemmaksi. Minun mielestäni ei tule tehdä eroa näiden ryhmien kesken. Jotta voitaisiin välttää tällaista tilkkupeittomenettelyä, niin olisi parempi, että olisi tällainen kunnollinen visio ja voisin olettaa, että perustuslaki, perustuslaki muutos tai uusi perustuslaki olisi ehkäpä tähän kaikkein paras tapa. Voisitteko te kertoa, tullaanko näitä asioita käsittelemään tässä perustuslakiuudistuksessa ja mitä mieltä te olisitte tällaisista asioista ja että ne hoidettaisiin kerralla kuntoon? Il collega Angurakis kollega Ankurakis ja Limine Temporis kollega Tannok. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin reagoida siihen, mitä herra ministeri sanoi. Te tiedätte, niin minä olen lukenut tästä uusottomaani hengestä, joka on ehkä saamassa jalansia Turkissa. En ihan ymmärtänyt sitä kunnolla, mutta jos oikein ymmärsin herra ministerin puheenvuorot, niin olivat aika paljastavia ja saivat minut huolestumaan erittäin paljon. Minä olen iloinen, että maassa on edistytty, siellä on otettu edistysaskelia eri tahoilla, mutta tämä edistys on ollut kuitenkin peräisin työläisten liikkeistä lähtöisin, ammattiyhdistysliikkeistä lähtöisin. En löydä, en näe sitä, että tässä puhutaan tästä Mekmet-runoilijasta, että sitä, sitä pidettäisiin mitenkään loistavana tapahtumana, että niin myöhään hänet, hänelle on palautettu kunnia tai kansalaisuus. Te olette puhuneet ulkomaisista investoinneista, jotka ovat 20 kertaistuneet Turkissa, mutta te ette puhuneet siitä, kuinka kuilu syvenee jatkuvasti köyhien ja rikkaiden välillä Turkissa. Se selittänee myös niitä lukuisia yhteiskunnallisia konfliktitilanteita maassanne te puhuitte myös artiklasta 301 rikoslainsäädännöstänne. Jollen erehdy, niin siinä puhutaan Turkin valtiosta, kuinka sitä, ja kurdien oikeuksista, kuinka ei konsultoida heitä. En minä usko, että tämä mitenkään parantaa Turkin mainetta, mutta me tiedämme teidän argumenttinne. Ehkä Täällä puhuttiin myös Turkin ilmavoimien loukkauksista Kreikan ilmatilassa, koska ne lentävät Atenan yllä. Uh, ja viimeisenä kollega Tannok. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan vain Turkista ja sen roolista islamilaisessa konferenssissa. Haluaisin lyhyesti käsitellä sitä, millaisia mahdollisia konflikteja meillä voi olla tulevaisuudessa yhteisten arvojen suhteen, joihin olette liittyneet. Kairon julkilausuma esimerkiksi, mutta se, että Hamas oli kutsuttu vierailemaan Ankaraan ja se on kuitenkin EUn mukaisesti terroristijärjestö. Ja kutsuitte myös presidentti Bashirin osallistumaan Istanbulin konferenssiin. Hän on kansainvälisen rikostuomioistuimen kuuluttama, mutta hän sitten ei kuitenkaan tullut viime minuuteilla. Otitte esiin sen, että meidän joukkomme Isosta Britanniasta ovat Kyproksella suverenisella alueella. Tämä suverenin alue ei liity mitenkään Kyprokseen, se on yhdistyneen kuningaskunnan suverenin alue ja kaikki osapuolet ovat aina hyväksyneet sotilaallisen olemassaolomme siellä, vaikka osa näistä alueista ymmärtääkseni palautettaisiin, mikäli YK kautta päästäisiin yhteisymmärrykseen. Sitten Armeniasta Richard Howard puhui, puhui läpimurrosta ja te puhuitte äh, äh, myöskin tästä ja olen hiukan pettynyt pääministerinne sanoi, että ilman, kun, ilman päätöslauselmaa äh, tästä kiistasta ei, voikottia ei poistettaisi ja rajoja evattaisi. Tämä on ikävää. Te sanoitte, että tämä on solidarisuudesta Azerbaidsania kohtaan. Tämä on totta, mutta miten äh, hyväksytte sen, että Kazakstanilla on aivan suorat täydet suhteet Armeniaan, joten teidän täytyy nyt voittaa solidaarisuutenne Azerbaidsaniin ja viedä läpi sovinto Armenian kanssa. Mm, no. Thank you. Kiitoksia. I had, I, I always... Kiitos. Kyllä minä tiesin, että Euroopan parlamentti on suuri toimielin, mutta nyt minä todellakin tunnen sen kaikki ne kysymyksineen ja teidän mielenkiintonne kautta Turkkiin. Ja tämähän tekee minut kovin ylpeäksi siitä, että työskentelemme oikeiden asioiden parissa ja nämä kysymykset ja kritiikki ja Minusta tuntuu, että se mitä me tässä nyt yritämme tehdä on tärkeää, kun pyritään tuomaan Turkki yhdessä Eurooppaan. Salafranca puhui tästä, mitenkä Turkin, miten, mitä Turkin kansalaiset ovat mieltä. 60 prosenttia Turkin kansasta haluaa liittyä EU, mutta kun kysytään heiltä, liitetäänkö Turkki EU, 40 prosenttia sanoo kyllä. Ja tämä 20 prosentin ero liittyy luottamuksen pulaan, joka johtuu tietyistä lausunnoista. Mutta me olemme kaikki poliitikkoja ja on aikoja, kun me teemme lausuntoja poliittisten aaltojen mukaisesti, mutta loppumetreillä sekä te että me tiedämme, että kaikkein tärkeintä on työskennellä tämän projektin puolesta, saada Turkki lähemmäs, lähemmäksi Eurooppaa. On lähes yhtä tärkeää Euroopalle kuin mitä se on Turkille ja muulle maailmalle. Sitten edustaja Koppan oikeutettu kysymys mielipideeroista Turkin ja Kreikan kesken. Minun äh, pääministerilläni oli hyvin pitkä keskustelu Papandreun kanssa viikko hänen vaaliensa jälkeen Istanbulissa. Minä vierailin Ateenassa ja pääministerini lähetti neljä sivuisen kirjeen pääministeri Papandreulle pyytäen häntä tekemään yhteistyötä vähemmistökysymyksissä – Kyproksen kysymyksessä, Turkin EU-asioissa sekä laittomassa maahanmuutossa. Ja kirjeen lopussa pääministeri tarjosi yhteistyötä kaikkien ministereiden kanssa – niin että voitaisiin puhua näistä asioista, jotka ennemminkin jakavat meitä kuin yhdistävät. Me odotamme nyt Papandreun vastausta. Kun tapasin hänet kaksi päivää sen jälkeen, kun hän oli saanut tämän kirjeen, niin hän oli hyvin positiivinen. Minä olin optimistinen. On paljon asioita, mutta me toivomme, että voimme käynnistää voisimme käynnistää keskustelut. Teidän tulkintanne on tästä ehkä hieman erilainen kuin meidän, mutta me tarvitsemme johtajia, joilla on rohkeutta tavata, puhua ja lopuksi puristaa toistensa kättä. Me meidän tarkoitus oli 4. joulukuuta ottaa vastaan Jonathan siitä äh, pääosastosta mutta koska nyt komission, komissiot, komission jäsenet muuttuvat ja, ja, ja tämä kyseinen henkilö vaihtaa pääosastoa, niin joudumme siirtämään tätä tapaamista ja nyt odotamme uutta komissiota ja sen nimitystä ja heti kun me tiedämme uudet jäsenet ja muut, niin jatkamme. Mutta ei tämä ole mikään turkkilaiskreikkalainen asia, tämä on eurooppalainen asia ja esimerkiksi taistelu laitonta siirtolaisuutta vastaan on tärkeä asia meille kaikille. Ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta voisimme löytää ratkaisuja tähän ongelmaan. Mitä tulee sitten Kyproksen asiaan? Kunnioitan huoneen Kyproksen edustajien näkemyksiä, mutta heidänkin täytyy ymmärtää, että tangoon tarvitaan kaksi. Me olemme hyvin erilaisessa tilanteessa nyt mutta meidän täytyy tukea näitä kahta johtajaa. Turkin kanta perustuu YK näkemykselle niin, että saataisiin aikaan laaja sopimus mahdollisimman nopeasti, jossa olisi kysymys tasapainosta. Emme me puhu federaatiosta tai konfederaatiosta. Niin kauan kuin tämä perustuu poliittiselle tasa-arvolle, Turkin ja Kreikan kyproslaiset, että he tuntisivat olonsa hyväksi ja uskoisivat tulevaisuuteen. Jos minä olisin kyproslainen itse, olin sitten turkkilainen eli kreikkalainen, niin minä työskentelisin Turkin jäsenyysneuvotteluiden puolesta, koska se on tärkeää Kyprokselle ja koko tälle alueelle. Tämä on asia, joka meitä yhdistää ja meidän täytyy tehdä tässä yhteistyötä. Mitä tulee sitten tähän liittymissopimukseen, meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Meillä oli vaikeaa selittää meidän omille kansalaisillemme tulliunionin jäsenenä, miksi minun tavarani voivat liikkua vapaasti Euroopan alueella – mutta meidän kansalaisemme ei. Eihän siinä ole mitään järkeä, joten meidän täytyy kyllä nyt saada tämä viisumiongelma hoidettua, hoidettua turkkilaisille ja saada tämä sopimus aikaiseksi. Haluaisimme tähän mahdollisimman nopeasti ratkaisun. Ja nyt jo me käytämme hyvin paljon rahaa, olemme käyttäneet yli 500 miljoonaa euroa ja olemme budjetoineet lähes 10 miljardia euroa Turkin kaakkoisosaan. Se, että me saimme vuonna 2002 minun puolueeni 25 prosenttia äänistä siellä ja lähes 60 prosenttia vuonna 2007, niin tämä ero näkyy siinä, että tämän alueen ihmiset ymmärtävät, että me olemme huolissamme heidän ongelmistaan ja haluamme ratkaista nämä asiat. Ja sitten onko tässä nyt jonkinnäköinen ristiriita, että ei ole ongelmia naapureiden kanssa. No, meidän tavoitteenamme on, että ei ole ongelmia, mutta kaikkeen tarvitaan aina kaksi. Me haluamme ratkaista ongelmat kumppaneiden kanssa, jotka myös haluavat ratkaista. Jos me voimme ratkaista ongelmamme Syyrian kanssa, jossa meillä on paremmat suhteet Iraniin kuin viisi vuotta sitten, jos meillä on paremmat suhteet Venäjään, jos me saamme ratkaistua ongelmamme Bulgarian, Romanian ja Georgian kanssa, niin se merkitsee sitä, että me voimme ratkaista ongelmamme muidenkin naapureiden kanssa ja me haluamme näin tehdä. Turkilla on 13 rajanaapuria. Kukaan maa ei saa valita naapureitaan. Eikä voisi sanoa, että meidän naapurimme ole mitenkään helppoja naapureita, mutta teemme parhaamme ratkaistaksemme ongelmat koska meidän mielestämme se on meille kaikille hyväksi. Mitä sitten tulee tähän vuoropuheluun? Meidän pääministereittemme täytyy keskustella ja minun mielestäni teidän oppositiopuolenne pitäisi tukea Papanreua Kreikassa niin, että näistä asioista voitaisiin puhua. Nämä asiat voidaan ratkaista neuvottelupöydässä. Meillä on tahto ratkaista ongelmat ja me voimme ratkaista ne. Ja mitä Martines sanoi herra Wilderista, herra Wilderilla on sanavapaus tuoda esiin näkemyksensä. Minullakin on oikeus valita, että en kuuntele hänen näkemyksiään. Hän voi puhua omia juttujaan ja minä puhun omia juttujani. Teidän pääministerinne, Alankomaiden pääministeri, sanoi jo, että Turkin viranomaisten ei tarvitse tavata häntä Turkissa. Ei hänen itsenkään tarvitse tavata joka ikisen maan parlamentin jäseniä. Herra Wilders, välillä käyttää, hänellä menee sekaisin termit kritiikki ja loukkaaminen. Hänen pitäisi välillä vähän miettiä ennen kuin lähtee arvostelemaan muita. Ja me emme ole pyytäneet toimittajia poistumaan huoneesta, kun me haluamme puhua jostain. Me olemme sitä mieltä, että alkupuheenvuorojen tulisi olla avoimia lehdistölle ja sitten itse keskustelut, neuvottelut ovat suljettuja lehdistölle. Ja tämä kerrottiin eh, GPCn kokouksessa Ankarassa, jossa Turkki puhui, EU puhui. Ja kun sitten Turkin puhemies, joka itse, eh, parlamentin puhemies tuli paikalle, silloin lehdistöä pyydettiin poistumaan ja sitten jälkeenpäin eh, puhuimme medialle, joten ei tämä nyt mitään outoa ollut, ihan yleinen käytäntö. Mitä sitten tulee minareetteihin? Onko kristityillä oikeus rakentaa omia kirkkojaan? No ihan taatusti on. Heillä on ollut se oikeus yli 800 vuotta. Istanbulin kadulta minun omasta vaalipiiristäni löytyy kirkkoja, synagogia ja moskeijoita rinnakkain. Minä elän naapurustossa isossa talossa, jossa minun lapseni kasvivat kristittyjen ja juutalaisystäviensä kanssa. Ja minun lapseni saavat lahjoja islamilaisena, kristillisenä ja juutalaisena juhlapyhinä. Sen vuoksi, että tässä kerrostalossa asuu kaikkia näitä ja Turkki on tällainen yhteiselon paikka. Toki meillä on ongelmia välillä, mutta kuitenkin 800 vuotta näin on eletty ja voisin uskoa, että olemme osoittaneet, että eri kielet, kulttuurit, etnisyydet, uskonnot ovat eläneet rinnakkain. Ja me uskomme, että tämä on rikkaus Turkille. Ja minä toivon, että äh, Sveitsin hallitus ei veisi tällaisia ihmisoikeusasioita tavallaan kansanäänestykseen, alistaisi niitä kansanäänestykselle. Jos Sveitsi olisi ollut EUn jäsen, niin se ei varmaan olisi ryhtynyt tällaiseen. Senkin vuoksi EU on niin tärkeä. EU ei ainoastaan varmista mus, muslimien hyvinvointia Euroopassa, vaan myös juutalaisten, ateistien, kristittyjen hyvinvoinnin jokaisessa unionin osassa, koska unioni itsessään on se kaikkein tärkein rauhanprojekti koko historiassa. Mitä tulee Nabukkoon, ja tappasin täällä nykyisen energiakomission jäsenen Piibalksin. Turkki tukee jatkossakin tätä aloitetta. Me uskomme, että Nabukko on hyvin tarpeellinen ja Turkki haluaa olla mukana ratkaisemassa kaikkia Euroopan ongelmia, myös energiaongelmia. Mutta haluamme myös tukea ITGC-ohjelmaa ja löytää muita mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, koska EU tarvitsee jatkossakin monia erilaisia energialähteitä. Mitä tulee Iraniin, kun sanoin Itä-Eurooppa, niin tarkoitin, eh, tarkoitin Turkkia. Turkki on eurooppalainen eh, maa itäisestä Euroopasta. Ja koska meillä on yhteinen raja Iranin kanssa, niin olemme oppineet, miten heidän kanssaan kommunikoidaan. Uskokaa tai vai ei, Yksi kolmasosa iranilaisista puhuu turkkia. Hyvinkin vielä. Meillä on paremmat kommunikaatiotaidot heidän kanssaan kuin monien muiden maiden kanssa. Mutta siis me, me, me, me, me vastustamme kaiken näköisiä tällaisia diskriminaatio, maantieteellisiä erittelyitä. Me olemme myös eurooppalaisia. Älkääpä unohtako sitäkään, että iranilaiset ovat hyvin kokeileita diplomatian alalla. Nämä kaksi valtiota, joilla on yli tuhat vuotta oma valtio, ovat olleet persialaiset ja turkkilaiset. Iranilaiset keksivät äh, jatsin ja, ja tinkimisen periaatteen Joten me käymme kauppaa heidän kanssaan. Monet teistäkin käyvät jopa enemmän kauppaa Iranin kanssa juuri nyt. Muita kysymyksiä, lehdistön vapaus, perusoikeudet. Asiat paranevat Turkissa, kuten sanoit. En väitä, että olemme ratkaisseet kaikki ongelmamme. Mutta mitä tulee lehdistövapaukseen, minun täytyy myöntää, että viimeisen seitsemän vuoden aikana emme eh, ole hyväksyneet yhtäkään lainsäädännöllistä aloitetta, jolla olisi vähennetty lehdistön vapautta. Päinvastoin me olemme hyväksyneet paljon lakeja, joilla on parannettu lehdistön vapautta. Toki eh, meillä on tällainen eh, verokysymys, joka koskee näitä mediayhtiöitä. Mutta veroviranomaiset ovat riippumaton veroviranomainen, jos se, he esimerkiksi asettaisivat jonkinnäköisen tällaisen sakon vaikkapa pankille, niin ei, ei silloin maailma älähtäisi, että he yrittävät rajoittaa pankkien vapautta. Tällä kyseisellä media yrityksellä on ollut ongelmia verottajan kanssa ja he haluavat nyt sovitella sitä. Ja tällä hetkellä sovittelut jatkuvat. Jos he aikovat lopettaa nämä keskustelut, heillä on oikeus viedä tämä asia tuomioistuimeen. Turkin tuomioistuimet ovat ihan yhtä riippumattomia kuin muutkin. 85 prosenttia yrityksistä – jotka eivät halua sovitella, vaan menevät oikeuteen, koska he uskovat, että he ovat oikeassa, ja voittavat juttuunsa 85 prosenttia. Ja tämä osoittaa, että tuomioistuimet ovat riippumattomia. Siis nämä yritykset, jotka eivät halua sovitella, he menevät oikeuteen. Ajatus tästä uudesta autonomiasta, josta kyproslainen edustaja täällä pyhi. Tämä on nyt ehkäpä väärin ymmärretty. Ei kukaan väitä, että se olisi mukana parlamentissa. Mutta Turkki äh, haluaa olla uudenlainen. Se Turkki haluaa rakentaa, uudistaa kasvojansa, se haluaa rakentaa rauhaa. Sen vuoksi me olemme YK turvallisuusneuvostossa 47 vuoden jälkeen. Kahdeksan ja kymmenestä, joka kymmenestä maasta äänesti siitä sen puolesta, että Turkki olisi mukana YK turvallisuusneuvoston jäsenä. Herra Basheria ei kutsuttu Turkkiin Turkin hallituksen toimesta, vaan islamilaisen konferenssin sihteeristö hänet kutsui osallistumaan huippukokoukseen kansainvälisen äh, järjestöön, jossa hänen maansa on täysi jäsenenä. Emme me päätä, ketä sinne kutsutaan. Vaan tämä sihteeristö kutsuu jäsenvaltioista henkilöitä. Mitä tulee Kyproksen eteläisiin tukikohtiin, samat kansainväliset takeet antavat myös meille oikeuden pitää joukkojamme siellä Turkille, joten samassa veneessä istutaan. Mutta jos sitä kerta puhutaan, niin äh, silloin meidän täytyy huolehtia siitä, että muutkin ovat siinä. Miksi Turkki ei voi ohittaa suhteitaan Azerbaidžaniin No onhan Kasakstanilla suhteita äh, Armeniaan. No Turkki on nyt tässä kuitenkin äh, osoittanut hyvää tahtoa ja me haluamme ratifioida tämän päiväkirjan Turkin parlamentissa. Mutta sen lisäksi, että meillä on samanlaisia kulttuurisia yhtäläisyyksiä, samanlaiset, samankaltaiset kielet Azerbaidsanin kanssa, niin 30 prosenttia meidän kaasustamme tulee Azerbaidsanista. Monet meidän eurooppalaisista liittolaisistamme haluavat, että Turkki tukisi Nabukkoa. Jotenkin tässä nyt sitten ristiriita, te haluatte, että Turkki ei olisikaan ystävä Azerbaidsanin kanssa. Me haluamme tässä päästä eteenpäin. Sen vuoksi tämä työryhmä on niin tärkeä. Ja me haluamme todellakin, että suhteemme Azerbaidsanin ja Armenian välillä toimivat äh, Karabahin tilanteen ratkaisemiseksi. Georgia, hyötyisi siitä, Armenia, Azerbaidsan, Venäjä, Turkki hyötyisi siitä ja se toisi enemmän vakautta ja rauhaa koko alueelle. Tukekaa meitä jatkossakin, Turkki, mietinnössänne. Riia, sinun ensimmäinen mietintöluonnoksesi, olen ihan vakuuttunut. Siihen tulee varmasti tämän valiokunnan tarkistuksia Me seuraamme sinun ajatuksiasi ja ehdotuksiasi, näkökulmiasi ja arvostamme niitä. Olet meille hyvin tärkeä, koska sinä olet kuitenkin suoraan valittu Euroopan kansalaisten edustaja. Me arvostamme sinua Turkissa ja voit olla vakuuttunut siitä, että jokainen teistä on tervetullut kertomaan kritiikkiinsä, näkemyksensä ja myös arvostuksensa. jotta saadaan tuotua Turkkia Eurooppaa lähemmäksi. 2010 on kriittinen vuosi. Meidän maassamme se on vuosi ilman vaaleja. Euroopassa se on vuosi, jolloin te uudistatte unionia uudella komissiolla, uusi sopimus, uudet säännöt ja asetukset. Työskentelkäämme kaikki yhdessä vuonna 2010 niin, että saadaan tehtyä oikeat asiat kansalaisillemme, joita me edustamme ylpeästi ja tehkäämme yhdessä maailmasta turvallisempi ja parempi paikka elää, ei vain meille, vaan lapsillemme. Kiitos. Ringraziamo il ministro per la sua presenza. Kiitämme ministeri Bagisia sitä, että hän on paikalla ja hänen puheenvuorostaan. Toivottavasti hän tulee pian tänne ja tuo meille hyviä uutisia eh, sekä Turkille että Euroopan unionille. Kiitoksia jälleen kerran. Russia dopo Siria. E poi dopo Siria. Colleghi, possiamo ricominciare. Abbiamo il piacere di avere il signor Mingarelli. Yg. No niin, voimme jatkaa. Meillä on keskustelu, johon osallistuu varapääjohtaja Yg Mingarelli, joka kanssa keskustelemme suhteista Valko-Venäjään. Ja Saamme häneltä hänen mielipiteensä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollista kehityssuuntauksista tulevaisuudessa. Toivotan hänet tervetulleeksi. Ja on varmaan hyvä määritellä, miksi olemme nyt päättäneet keskustella tästä. Viime kuussa neuvosto päätti pidentää rajoituksia joita oli asetettu tiettyjen verkko viranomaisten liikkumiselle. Ja avoimuus ja vuoropuhelun aloittaminen vaatii todellisia edistysaskelia maan demokraattisessa kehityksessä. Neuvosto on yrittänyt helpottaa valko liittymistä itäiseen kumppanuuteen, joka on erittäin tärkeää ja joka koskettaa kuutta maata, mukaan lukien Valko-Venäjää. Ja me tuemme tätä rakentavaa lähestymistapaa. Erilaiset ratkaisut korostavat sitä. Meidän mielestämme on tärkeää aloittaa asteittainen vuoropuhelua, joka näkyy edistysaskelet, jotka näkyvät Ähm, vaalilainsäädännössä, vähemmistön oikeuksissa ja niin poispäin. Tämä ei saa myöskään vaikuttaa opposition ja kansalaisyhteiskuntiin. Olemme nyt kiinnostuneita kuulemaan näistä neuvotteluista, joiden tarkoituksena on päästä sopimukseen tämän maan kanssa, joten Äh, Erä Minkarelli. Kiitos puheenjohtaja. Yritän muutamin sanoin kertoa siitä, mitä mieltä olemme nykytilanteesta valko kanssa ja ennen kaikkea kertoa teille siitä, mitä EU on ehdottanut valko tehtäväksi, jos kehitys kulkee hyvään suuntaan demokratisoinnin tiellä yhteiskunnassa, jos se jatkuu, jos se vahvistuu ja lujittuu. Minkä analyysi voimme tehdä nykytilanteesta? Te tiedätte varmasti jo, EU on vuodesta, vuodesta pitänyt hyvin rajattuja suhteita tähän maahan, koska vuonna 1997 sen jälkeen, kun oli vaalit ja kun Lukashenka otti vallan niin sanotusti, niin Nämä oli aihetta ryhtyä rajattuihin toimenpiteisiin tämän maan suhteen. Neuvosto päätti, että ei mennä sen pidemmälle allekirjoittamisessa ja kumppanuussopimuksen ja yhteistyösopimuksen ratifioinnissa, josta oli neuvoteltu tämän maan kanssa, kuten kaikkien muiden entisen Neuvostoliiton tasavaltojen kanssa vuonna 90 90-luvulla. Meillä on tällä hetkellä kumppanuus- ja yhteistyösopimus, josta on neuvoteltu. Neuvottelut ovat päättyneet, mutta mutta neuvosto on kuitenkin päätti vuonna 1997 jäädyttää sen. Se on yhä jäädytettynä. Ensimmäinen kohta. Toinen kohta on se, että EU on käynnistänyt, kuten tiedätte hyvin, 24 eurooppalaisen naapuruuspolitiikan. Neuvosto on nyt saman tien päättänyt myös poliittisten osuussuhteiden myötä, jotka olivat vallalla täällä, että, että Val- Valko-Venäjää ei voida valita tähän hyvän poli- naapurun politi- naapuruussuhteiden politiikan piiriin, koska mm, jotkut sen naapurimaat kyllä hyötyvät tästä hyvän naapuruussuhteen politiikasta. Jo pari viime vuoden aikana on havaittu tiettyä kehitystä Valko-Venäjällä. Te tiedätte siitä myös kaikista huikein toimenpide, jonka presidentti Lukashenko toteutti, oli se, että hän vapautti poliittisia vankeja öö, tänä päivänä ei ole poliittisia vankeja periaatteessa valko -Venäjällä. Sanon periaatteessa korostetusti, koska kyllä siellä muutama henkilö no- on vielä valitettavasti vankilassa ja niiden, heidän asema on hyvin kyseenalainen. Mutta jotta voitaisiin todella todeta, että valko hallinto on kehittynyt, lähtenyt hyvään suuntaan, mm, vapauttamalla poliittisia vankeja, niin se jollain tapaa höllentää niitä sitä sidettä, joka oli yhteiskunnan päällä kiristävänä liekana. Me EU on päättänyt nyt ottaa yhteyttä uudestaan tähän maahan, luoda uudestaan kontaktit. Vierailuja on tapahtunut. Solana on käynyt siellä, Ferrer, komissaari Ferrer Waldner kävi siellä on myös tapahtunut korkealla virkamiestasolla, diplomaattitasolla vierailuvaihtoa. Me olemme myös päättäneet kutsua valko osallistumaan monenkeskiseen tapahtumaan, kun on kyse itäisestä monenkeskisestä kumppanuussuhteista. Tämä aloite on EUn toimesta käynnistetty Tsekin puheenjohtajakauden aikana ja sen tarkoituksena on syventää poliittista vuoropuhelua itäisen Euroopan maiden kanssa ja Etelä-Kaukaasian maiden kanssa ja samalla integroida ne vähitellen siis EUn sisämarkkinoihin. Valko-Venäjä osallistuu tähän monenkeskiseen öö, itäiseen kumppanuussopimukseen ja osallistuu sen varsin innostuneesti. Meillä on neljä ohjelmaperustaa, jotka ovat tämän peruspilareja tälle kumppanuudelle. Joka kerta Valko-Venäjä oli edustettuna korkealla tasolla ja on antanut myönteistä palautetta ja panosta yhteisen keskusteluun. Tällä hetkellä tämän päivän tilanne on tämä. Muutama viikko sitten ulkoministerit päättivät laajentaa yhden vuoden aikana sanktioita tähän maahan, koska se koskee joitakin johtajia, se koskee myös joitakin saatavia näistä maista. Öö, sitten se laajennettiin yhdelle maalle, nämä sanktiot laajennettiin yhdelle, yhdelle vuodelle, anteeksi, ja sen jälkeen päätettiin poistaa nämä sanktiot selkeästi. 12 tulevan kuukauden aikana ei ole sanktioita siihen suuntaan, eli ensin päätettiin laajentaa vuodelle ja sitten ne poistettiin. Eli neuvosto, yleisten asian neuvosto ja ulkoasian neuvosto on pyytänyt komissiota toimimaan sillä tavalla, että täsmennettäisiin jotakin. Ensinnäkin laadittaisiin suosituksia, mitä mahdollisuuksia on käynnistää valko kanssa neuvottelut siitä, miten voidaan helpottaa viisumien myöntämisiä kuudeksi päiväksi lyhyellä ajalla EUlle. Visa Facilitation englanniksi. Toinen asia, jota me pyydin, pyysimme valmisteltavaksi, on kyse jostakin Shadow Action Plan toiminnasta, eli me haluamme toimintaohjelmia, laatia niitä yhdessä keskisen ja itäisen Euroopan maiden ja eteläkaukaisian maiden kanssa, kun puhumme näistä naapurussuhteiden, naapurussuhteiden politiikasta. Ja näin antaa valtuudet näiden maiden viranomaisille toimittaa tämmöisiä keveitä toimintaohjelmia. Me voimme luoda niille joitakin tavoitteita, niihin liittyvät demokraattiset reformit, taloudelliset tarkistusohjelmat ja vastapainoksi näiden reformien toteuttamiseksi. Me voisimme tietysti luonnollisesti tarjota näille maille jotakin, mikä niitä kiinnostaa. Komissio tekee lujasti työtä näiden kahden asian tiimoilta viisumien helpottamiseksi ja, ja tämän Shadow Action Planin toteuttamiseksi. Ja toivomme, että tulevina kuukausina, jos Lukashenkon hallinto osoittaa tahtoa demokratisoida vähän vähän vähältä hallintoaan ja yhteiskuntaansa, niin silloin me voimme mahdollisesti luvata ehkä vähän lisää tälle maalle olemme sanoneet valko viranomaisille, että me seuraamme tarkasti tilannetta viiden asian kokonaisuuden kohdalta. On kyse ensinnäkin viestinnän vapauttamisesta, eli koko se ilmapiiri, jossa media toimii, koko se konteksti, jossa media toimii. Eli voidaan, silloin on kyse riippumattomasta mediasta Valko-Venäjällä ennen kaikkea. Toisekseen ei, ettei tulisi uusia poliittisia vankeja. Kolmas ehto on se, että parannetaan kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia. Neljäs on muutos äh, lainsäädäntöön, vaalilainsäädäntöön, jossa otettaisiin huomioon joitakin äh, äh, suosituksia, joita Ety teki viime äskettäin. Viides ehto on se, että parannetaan ilmaisun vapautta poliittiselle oppositiolle ja taataan parempia mahdollisuuksia ilmaista itseään ilman painostusta ja sortotoimenpiteitä. Tätä, näitä kaikkia me ehdotimme valko viranomaisille komission puolelta, mutta nyt puhun tässä, että tämä on komission, se neuvoston, eikä EU-näkemys, tämä on komission näkemys. Korostan sitä, että me haluamme mennä eteenpäin allekirjoittamisen ja ratifioinnin suhteen yhteis- kumppanuus- ja assosiaatiosopimuksen kanssa. Jos me teemme sopimuksen, kumppanuussopimuksen, vaikka se on vaikea tai hankala, Äh, asiaa, niin ei tässä anneta mitään lahjaa, vaan me äh, otamme käyttöömme instrumentin, jonka myötä voimme keskustella tämän maan kanssa, keskustella ja neuvotella joistakin asioista, myös kiistanalaisista, kipeistä ja vaikeista asioista. Jos tämä kumppanuussopimus saadaan allekirjoitettua, silloin meillä on säännöllisiä ministeritason ja korkean virkamiestason ja asiantuntijatason kokouksia, jonka myötä voidaan päästä eteenpäin niillä alueilla, osa-alueilla, joissa toivomme etenevän. Ja näin me voimme keskustella aiheista, joissa on paljon erimielisyyttä erimielisyyksiä. Näin ihan lyhyesti yhteenvedonomaisesti tämä nykytilanne ja olen erittäin iloinen, jos voin vastata kysymyksiin. Kiitos. Bene, grazie per... Eh, Hyvä. Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt meillä on jo puheenvuoropyyntöjä ja eh, sanoisin, että annan ensin puheenvuoron esittelijälle kollega Plexis. Thank you very much. Ačiū labai. Kiitoksia. Įdomu išgirsti apie komisijos. Kiitoksia. Minä kuuntelin komission kantaa ja minusta tuntuu, että komissio on valinnut oikean tien. Valko-Venäjä johtuen presidenttinsä toimista on eristänyt itse itsensä ja muutama vuosi sitten Euroopan unioni tuki valko tässä eristäytymisprosessissa omien toimiensa kautta ja uskon, että muutos valko on ainoastaan mahdollinen, kun meillä on riittävät mahdollisuudet saada aikaan yhteyksiä eri tasoilla, ei ainoastaan korkealla tasolla, vaan myös ruohonjuuritasolla tarvitsemme kulttuuriyhteyksiä. Viime vuosien historia osoittaa, että itäinen politiikka, jota on harjoitettu länsimaissa, on johtanut meidät erilaisiin muutoksiin. Ja uskon, että Euroopan unioni ja komissio kulkevat oikeaa tietä. Euroopan parlamentti edellisellä kaudellaan korosti useammankin kerran sitä, että kun puhumme ihmisoikeuksista ja kansalaisvapauksista Valko-Venäjällä, me tarvitsemme todellista vuoropuhelua ja olemme todellakin panostaneet siihen. Puola, Liettua, Latvia, Valko-Venäjän naapurimaat myöskin tukevat tätä politiikkaa. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä, muutamia kysymyksiä. Teillä ei ehkä ole riittävästi aikaa arvioida sitä lakia, jonka valko parlamentti on hyväksynyt liittyen muutoksiin vaalilainsäädäntöön. On ollut virallisia lausuntoja, joiden mukaan tämä on tärkeä suuri askel eteenpäin. Ja olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte esittää oman arvionne tästä myönteisestä askeleesta, jonka valko viranomaiset ovat tehneet. Te olette aivan oikein maininneet sen, että paremmat olosuhteet kansalaisjärjestöjen ja oppositiovoimien toiminnalle on ennakkoedellytys, jonka Euroopan unioni asettaa. Minä haluaisin kuulla mielipiteeni siitä, kuinka arvioitte yhteydet oppositioon, ei ainoastaan virallisella tasolla, Euroopan unioni on hyvin aktiivinen tällä tasolla, Viime viikolla vasta Milinkiewicz oli vierailemassa Euroopan parlamentissa muiden oppositiojohtien kanssa ja ymmärtääkseni komissio tekee läheistä yhteistyötä oppositio kanssa. Ferrero Waldner ja muut komission jäsenet ovat tavanneet oppositioaktivisteja. Kuinka arvioitte valko oppositiota? Suuri enemmistö puhuu Euroopan unionin puolesta ja sen puolesta, että Euroopan unioni avautuisi valko kohtaan. Ja tällaiset aktivistit, kuten Anatoli Levetska ja muut, uskovat, että yhteydet valko viranomaisiin ja tämä Euroopan unionin uudenlainen politiikka vahvistaa Lukashenkon hallintoa. Joten tässä ne kysymykset, jotka halusin esittää ja kiitoksia jälleen kerran tiedoista, joita meille annoitte. Kiitoksia. La parola a... Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Protasiewicz, joka on Euroopan valko valtuuskunnan puheenjohtaja. Thank you, Mr. Chair. Chair, I've been for almost two years. Kiitos. Olen ollut valko valtuuskunnan puheenjohtaja lähes kaksi vuotta ja siksi tunnen tilanteen ja edistymisen aika hyvin suhteessa Ja haluaisin sanoa, että kun aloitimme aika kovasta ja radikaalisesta kannasta, niin noin vuosi sitten näin tietynlaisen muuttumisen politiikassa valko suuntaan. Maan eristämisestä siihen, että ryhdyttiin neuvottelemaan virallisissa puitteissa ja rohkaisemaan äh, hallitusta äh, demokratiaprosessissa. Tilanteen arvioiminen noin puolentoista vuoden jälkeen, niin täytyy sanoa, että olen hyvin pettynyt ihmisoikeus- ja demokratia-alueen kehityksestä. Myös mitä herra Relli täällä jo sanoi alustuspuheenvuorossaan, lehdistönvapaus on vielä hyvin rajallista. Esimerkiksi kansainvälisen toimittajaliiton raportin mukaan, noin kuukausi sitten se julkaistiin, eikä siellä vieläkään ole kunnollista vapautta poliittisille puolueille ja kansalaisjärjestöille toimia. Katsokaapa vaikkapa Valko-Venäjän kristillisdemokraattista puoluetta, joka on usean otteeseen kielletty. Ne eivät saa julkisesti rekisteröityä. Ja kommunistipuolue halusi vain muuttaa nimensä Silläkin on ongelmia oikeusministerin kanssa. Ihan vaan tällaisen pienen nimenmuutoksen kanssa. Ja sitten monta viikkoa sitten ää, etyin mukaan on tehty äh, tällainen lakiesitys äh, Valko-Venäjän äh, äänestysjärjestelmäksi, mutta näitä muutoksia ei kuitenkaan Etyjin, et, Etyj ei tiedä näitä muutoksia. Valko-Venäjän keskuskomitea on sanonut, että tässä uudessa laissa on lähes 90 prosenttia näistä suosituksista, mutta kukaan ei tiedä, mitkä 90 prosenttia tärkeimmät vai vähemmän tärkeät. Ja huolimatta kirjallisesta sopimuksesta, joka on tehty eh, keskusvaalilautakunnan ja Etyjin toimiston kesken, sovittiin, että ennen kuin tämä eh, uusi lakiesitys esitetään parlamentille, niin eh, kuullaan Etyjin toimistoa. Joten äh, mitä nyt sitten, emme tiedä mitä tähän äh, lakiesitykseen tulee. Ja kuten Vingarelli sanoi, meillä on vielä noin kymmenen ihmistä, joita Amnesty International pitää mielipidevankina. Ja yksi heistä on yhä vielä vankilassa, nimittäin herra Dobski. Haluan mainita hänet henkilökohtaisesti. Mikä tässä on nyt sitten tulos? Tämä uusi politiikka unionin ja valko kesken. Tässä käydään ihmisoikeusvuoropuhelua. Mitkä ovat tämän vuoropuhelun tulokset? Onko niitä? Toisekseen Tänä aamuna keskustelimme Lady Ashtonin kanssa. Hän mainitsi jotain tällaista hiljaisesta diplomatiasta. Ja olen todella huolissani, että tämä hiljainen diplomatia johtaa valko tapauksessa nimenomaan hiljaisuuteen ihmisoikeuksista, ihmisoikeusrikkomuksista. Tämä on hyvin vaarallista, ei ainoastaan meille, mutta eri erityisesti Valko-Venäjän oppositiolle, joka on tukenut Euroopan unionin uutta politiikkaa. Ja opposition johtaja on nyt vaarassa, hän saattaa menettää uskottavuutensa sen vuoksi, että tämä politiikka ei ole tuonut mukanaan todellista muutosta, mutta vielä tärkeämpää, hän saattaa menettää uskonsa meihin. Jos meidän politiikkamme menee ympäri. Ja haluaisin mainita Italian pääministerin vierailun Minskissä maanantaina. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun eurooppalainen johtaja tuli Minskiin. Hienoa! Mutta hänen vierailunsa aikana hän ei tavannut demokraattista oppositiota. Ja tämä on hyvin riskaapelia touhua Tällaista pitäisi jatkossa välttää. Kiitos. Bene, dopo questi due interventi mm, abbiamo una lista. Näiden puheenvuoron jälkeen meillä on vielä lista puheenvuoropyyntöjä. Ja koska meidän täytyy vielä keskustella Syyriasta ja Afganistanista, pyytäisin, että puhuisitte lyhyesti kaksi minuuttia. Ensimmäinen puhuja on kollega Schulz. Herr Mingarelli, Sie haben in Ihren Herra Mingarelli, te puheenvuorossanne puhuitte mahdollista naapuruussopimuksesta, siksipä kysymykseni teille. Voisiko olla, että yksi kumppanuus ehkäisee tai jumittaa toista kumppanuutta ja miten arvioitte tulliunionin valko venäjän ja Venäjän välillä ja kun käydään neuvotteluja kumppanuussopimuksesta Venäjän kanssa. Me olemme vienneet VTO liittymisen sellaiseen pisteeseen, että Venäjä on valmis liittymään vto ainoastaan valko kanssa. Onko valko mielestäni kypsä liittymään VTOhon? Questa è eh? mhm. Sì. Allora, la parola al collega Seuraavaksi kollega Kovats. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący, szanowni państwo. Wydaje mi się... Hyvät naiset ja herrat, minä olen sitä mieltä, tai haluaisin sanoa, että haluaisin tukea kollega Brotashevicia. Tämä on nyt sopiva hetki ottaa esiin nämä aspektit tähän keskusteluun oppositio. Jos oppositio eliminoidaan, niin se tarkoittaa sitä, että EU tai komissio, tai oppositio ei, oppositio jatkaa toimintaa, se tarkoittaa sitä, että EU ja komissio ovat tehneet hyvää politiikkaa, mutta toisaalta ei pidä myöskään lähteä vahvistamaan Lukashenkon hallintoa ja politiikkaa. Mitä te olette mieltä? Oletteko te vakuuttuneet siitä, että tämän tyyppiset suhteet tai yhteydenpito opposition kanssa on riittävää? antaako se riittävästi arvovaltaa oppositiolle? Voisitteko antaa meille täsmällisempää tietoa, mitkä ovat olleet ja ovat suhteet oppositioon silloin, kun Solana ja Ferrero Wagner kävi Valko-Venäjällä? Haluaisin myös kuulla, missä olosuhteissa nämä nämä vierailut tapahtuivat, mitä Berlusconi näki ja koki, ja hän ei halunnut ottaa yhteyttä oppositioon, niin jos ette halua vastata nyt kysymyksiä, niin lähetään sen kirjallisena, koska tiedän, että se on vähän monimutkainen ja yksityiskohtainen ja ehkä vähän vaikea vastattava. Mutta tässä mitataan opposition arvovallan merkitys ainakin Puolan kokemuksesta voin sanoa, että oppositio tarvitsee poliittista arvovaltaa. Tämä on keskeistä tietoa minulle ja todella pyydän, että annatte minulle hyvin yksityiskohtaisen ja vahvan vastauksen. Toinen kysymykseni koskee vaalilakia. Vaikuttaa siltä, että tai ainakin jos voin ottaa esille vähän erikoisen kommentin tässä, ei voida perustella sitä, että ei voida perustella sillä, että Lukashenko olisi muuttanut vaalilakia siten, että vaalit olisivat vapaat. Ei tämä vaalilaki aina takaa vapaita vaaleja. Itse asiassa niistä on tullut jonkinlainen viitta tai huntu, joka peittelee ne epäkohdat vaalilaissa ja se eliminoi tien vapaille vaaleille. Andri Kiine. Seuraavaksi kollega Andri Pyytäisin, että puhutte lyhyesti. Minä en pidä siitä, että minun täytyy täällä sensuroida teitä, mutta eh, tässä on kyse demokratiasta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Mingarelli, kiitoksia eh, yleiskuvastanne valko tilanteesta. Minun kysymykseni liittyy maan taloudelliseen tilanteeseen. Voisitteko kertoa näkemyksistänne ja tiedostanne valko taloudesta tässä vaiheessa, erityisesti ottaen huomioon maailman talouden ja rahoituskriisin? Toinen kysymys. valko viranomaiset ovat tehneet joitakin askelia talouden vapauttamiseksi viime vuosina ja he väittävät, että he ovat antaneet lisää vapautta ulkomaiselle pääomalle. Voitteko eh, vahvistaa tämän ja näettekö Valko-Venäjän avautumisen, että sinne menee, sinne taloudet valko taloudessa on enemmän eurooppalaisia toimijoita. Ja sitten Venäjän, valko -Venäjän ja Kazakstanin viimeisin lausunto yhdessä, että kaikki kolme maata yhdessä tulliunionina haluavat liittyä VTO. -hon. Onko tämä vain propagandaa vai onko tässä mitään konkreettista taustalla? Kiitoksia. Il, la parola al collega... Kiitoksia kollega ja seuraavaksi kollega Vigenin. Thank you, Chair. <clears throat> I take the Kiitos puheenjohtaja. Käytän puheenvuoroa Euronesten varapuheenjohtajana. Tätähän ei ole vielä käynnistetty, tätä valmistellaan vasta. Mutta joka tapauksessa me olemme vastuussa myös suhteesta valko -Venäjään. Täytyy sanoa, että meidän parlamenttimme ei ole valmis tunnustamaan sitä tavaa, tapaa, jolla valko parlamentti on valittu. Valko-Venäjän äh, millä tavalla valko jäsenet on äh, valittu mukaan. Me olemme valmiita tekemään pieniä askelia, mutta kunnes ei ole demokraattista parlamenttia valko emme ole valmiita ottamaan valko parlamentin jäseniä täysin mukaan Euronestiin. Toki tämä luo erilaisia ongelmia, ei nyt yksityiskohtaisesti niitä käsittele, mutta miten arvioisitte Valko-Venäjän osallistumisen tähän itäiseen kumppanuusohjelmaan ja mikä teidän mielestänne heidän sitoumuksensa on pitäytyä tässä politiikassa ja mit, missä määrin tämä tällainen valko ulkopuolelle jättäminen voisi vaikeuttaa tätä projektia, koska onhan meillä kuitenkin tiettyä solidarisuutta itäisen kumppanuuden jäsenvaltien kanssa. Olisikohan järkevämpää, että EU:ssa olisi neuvoston, komission ja parlamentin kesken koordinoidumpaa politiikkaa valko suuntaan, ainakin tietyistä osista tätä politiikkaa. Uskon, että meidän parlamenttina täytyy tukea tätä politiikkaa, mutta samanaikaisesti on kuitenkin tiettyjä asioita, jotka liittyvät periaatteisiin, joita me emme voi rikkoa. Joten yhtäältä me tarvitsemme teidän tukeanne, mutta te tarvitsette osaltanne myös meidän tukeamme tässä itäisessä kumppanuusyhteistyössä. Grazie, la collega. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Tanok. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä palaan vuoteen 2002, kun ensimmäistä kertaa liityin Valko-Venäjän, Moldovan ja Ukrainan valtuuskuntaan. Ja muistan herra Minkarellin siltä ajalta, joten hän on kyllä todellinen valko asiantuntija. Minä olen aivan samaa mieltä siitä, että tämä eristäytymispolitiikka tai eristämispolitiikka, jota jäsenvaltiot ja Yhdysvallat ovat harjoittaneet joka on tehnyt alko eräänlaisen Euroopan Kuuban, ei ole hyödyttänyt mitään. Ja tämä uudempi porkkana ja keppi lähestymistapa on parempi. Presidentti Lukashenko on ovella kettu. Hän on homo sovetiakus. Hän ei ole demokraatti eikä hänestä koskaan sellaista tule, mutta hän ymmärtää valtapolitiikkaa ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä hänen kanssaan tasa-arvoisista lähtökohdista. Kysymykseni meni herra Minkarengille, ei ole niinkään EU-toimivaltuuksiin liittyvä, mutta tämä sotilas harjoitus, EU, johon EUta ja NATOa ei kutsuttu valko -Venäjällä Venäjän sotilas harjoitus. Tästä ajatuksena oli kai, että liettualaisterroristit miehittävät maan. Tämä kuulostaa aika uskomattomalta. Voisitteko kommentoida tätä? Eh, eh, la parola collega. Kiitoksia. Ja sitten kollega Grzbi. Grzbi. Dziękuję panie przewodniczący. E, wydaje się, że e, temat, który dzisiaj jest przedmiotem naszych obrad. Vaikuttaa siltä, että tämän päivän keskusteluiden aihe on hyvin tärkeä. Ajatellen esimerkiksi Valko-Venäjän oppositiopolitiikan vierailua ja Milinkevicin vierailua. emme me tässä nyt viittaa ainoastaan poliittiseen tilanteeseen, opposition ja lehdistövapauteen, vaan me sanomme, että paikallisvaalit ensi vuonna Valko-Venäjällä, niistä tulee tämä varsinainen testi demokratialle. No, nuo vaalit tulevat näyttämään, onko vaalilaki hyvin laadittu ja kunnioitetaanko sitä. Toinen asia liittyy taloudelliseen tilanteeseen. Energiavoimavarat, mukaan lukien kaasu, kallistuvat, lähestyvät maailmanmarkkinahintoja. Eikä tässä ole kysymys EUn auttamisesta, vaan kansainvälisten rahoituslaitosten avusta. Oppositio sanoo, että se olisi tärkeä osa tukea, joka voisi johtaa tilanteeseen, jossa saataisiin enemmän kansalaisoikeuksia, mediavapautta, oppositiolle oikeus olla toiminnassa ja niin edelleen, joten tämä täytyy myös muistaa. Ja sitten lopuksi vielä, herra puheenjohtaja, viimeinen asia – viisumien hintojen laskeminen valko kansalaisille komission jäsen Baron mukaan. Ei ole mahdollista laskea tätä viisumin hintaa, mutta kysymykseni on, onko komissio miettinyt minkäännäköistä tällaista asiaa? Panseri, kollega Panseri. Kollega Panseri. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä kanssanne, herra Minkarelli meidän tavoitteemme on uskoakseni luoda olosuhteet, jotta sellainen maa kuten Valko-Venäjä lähtisi demokratian ja oikeuksien tielle ja komission ehdotukset ovat tämän suuntaisia ja myöskin pyyntö muuttaa tätä vaalilainsäädäntöä osoittaa maan herkän tila, mitä tulee monimuotoisuuteen. Haluaisin ymmärtää tässä yhteydessä yhteen siihen, mitä kollega Protasevic sanoi, mikä on komission arvio Italian pääministerin vierailusta viime päivinä valko ja hänen tapaamisensa Lukashenkon kanssa. Ja Lukashenko itse asiassa sanoi äh, lehdistölle, että Eurooppa on nyt avautunut kohti valko -Venäjää. Toivottavasti ymmärrämme toisiamme. Jokaisella maalla on tietenkin oikeus valita omat valtiovierailunsa kohteet. Kuitenkin ottaen huomioon se työ, mikä komissio tekee, haluan kysyä teiltä, onko neuvosto konsultoinut komissiota ja onko joku suosittanut esimerkiksi Italian pääministerille avaamaan uusia diplomaattisia väyliä, jos tällaista keskustelua ei ole ollut. Miten komissio arvioi tämän vierailun, jotta meillä ei olisi sellaista ulkopolitiikkaa, jossa kaikki tekevät mitä haluavat? Tätä olisi pitänyt kysyä myös paronita Rashtonilta tänä aamuna. Minulla ei ollut mahdollisuutta siihen mutta esitän tämän nyt teille. Tämä on erittäin tärkeä alkuluotoinen kysymys. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Mirski. Paldies priekšsēdētāja kungs. Es biju Baltkrievijā vairāk reizes un ļoti labi zinu situāciju šī valstī. Olen ollut useita kertoja valko ja tunnen, olen, tiedän maan tilanteesta. Tänä päivänä kaikki voisivat sanoa, että he ovat äh, opposition avainedustajia. Minä tiedän, mihinkä Mielinkivits pyrkii. Hän edustaa 300 ihmistä. Ei ole olemassa mitään sellaista kuin oppositio. Oppositiolla ei ole enemmistön tukea valkovenäläisten joukossa. Siksi kysyisinkin, onko neuvosto neuvosto ja komissio suunnitellut vahvistavansa vuoropuhelua valko hallituksen kanssa? Ultimo intervento previsto. Viimeinen puheenvuoropyyntö. Kollega Arlaki. A, Ah, luovuutte puheenvuorostanne. No sitten annan puheenvuoron Ramingarellille. Merci pour toutes ces... Kiitos, puhe- kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikista kysymyksistä ja kommenteista. Pyrin vastaamaan niihin yksi kerrallaan. Uusi vaalilainsäädäntö tai vaalilaki emmehän me pysty vielä antamaan tuloksia omista arvioinnistamme, koska tämä uusi lainsäädäntö on vasta muutaman päivän vanha. Mutta tarkkailijat, jotka ovat siihen perehtyneet, sanovat kaikki, että se on todella merkittävä askel eteenpäin. Jälleen kerran se ei ole meidän oma arviomme, koska emme ole vielä pystyneet sitä käynnistämään, mutta monet tarkkailijat ovat tar- tutkineet sitä aika läheltä ja hyvin ja sanovat, että mitä ilmeisimmin se menee demokratian demokratisoinnin suuntaan ja luo paremmat olosuhteet ja edellytykset, jotta vaalit voidaan toimittaa hyvässä ja oikeassa järjestyksessä. Herra Koval sanoi, että on hyvä siirtyä uuteen vaalilainsäädäntöön, mutta sitä pitäisi kyllä sitten vielä toteuttaa. No, totta kai, eihän se riitä, mutta se on jo välttämätöntä, se on ensimmäinen askel pyydetään ensin heitä laatimaan uusi vaalilainsäädäntö, joka vastaa etyjin suosituksia, ja sitten voimme sanoa, että, että sitä toteutettaisiin. Jos sitä ei toteuteta tulevissa seuraavissa paikallisvaalissa, jotka pidetään vuoden 2010 alussa, niin kyllä siitä sitten perästä kuuluu eihän tämä nyt ole ihan mustavalkoinen. Yksi askel kerrallaan hyvään suuntaan, ei se riitä, ei tietenkään, mutta kyllä meidän täytyy nyt se kirjata ylös, että jotain on tapahtunut kontaktit oppositioon. Minä en kannata sitä, mitä yksi edustajista sanoi, että me laiminlyömme opposition, emme ota siihen yhteyttä, olemme kuin sitä olisi, olisi olemassa. Se on täysin väärin. Joka vierailun aikana, kun komissiolta on lähtenyt joku virkamies tai neuvoston sihteeristöstä joku, niin on, on aina pyydetty tapaamista opposition kanssa. Kun Solana kävi päällä, siellä hän, pyys, hän teki samoin, kun komissaari Ferrero Valner kävi siellä, hän teki samoin. Tämä on aivan väärä väittämä. Me tapaamme opposition edustajia joka kerta, kun siellä käymme edustajiemme välityksellä. Ja vuosien ajan, vuodesta 1997 lähtien, olemme rahoittaneet kansalaisyhteiskunnan riippumattomia toimia, kansalaisjärjestöjä, yhdistysten, median, ammattiyhdistysliikkeen, ammattiyhdistysliikkeen toimia. Meitä moititaan siitä, ettei mä rahoita poliittisten puolueiden toimintaa. Olemme selittäneet, että kun pitää ottaa huomioon meidän meidän rahoitusjärjestelmämme emme voi käyttää budjetin rahoja tähän tämän kaltaiseen rahoitustoimintaan. Jos on poliittisia säätiöitä jäsenvaltiossa, niin ne voivat toki rahoittaa. Oppositiota ei todellakaan laiminlyödä EUn komission virkamiesten toimesta. Me tapaamme heitä järjestelmällisesti, järjestelmällisesti seuraavan kerran, kun herra Milinkiewicz on siellä äh, kun tapaatte hänet, niin pyytäkää häneltä vastausta. Oppositio puoltaa suurella enemmistöllä äh, sitä, että sitä, että sitoudumme yhä enemmän. Ne sanovat, että tulkaa yhä enemmän, tulkaa useammin, lähettäkää asiantuntijoita, käynnistäkää ohjelmia hankkeita. Me emme halua olla eristyksissä, me haluamme olla yhteydessä ulkomaailmaan. Suuri enemmistö oppositiosta viestittää meille tätä. Totta kai he sanovat, että älkää nyt antako petkuttaa itseänne Lukashenkon viimeisten reformien varjolla, jos tämä niin sanottu hyvä tahto on sitä, että hän on joutunut raho- rahoitusvaikeuksiin, hän on selkä seinää vasten. Ei se tarkoita sitä, että hänestä olisi yhdessä, jos tullut demokraatti, mutta käyttäkää hyväksenne nyt tätä pientä aukkoa tässä, älkää jättäkö meitä tänne eristyksiin ja toimikaa sillä tavalla, että yhä useammat EUn kansalaiset käyvät valko jotta meillä olisi heihin suorat kontaktit. Pitää myös sanoa, että oppositio on aika laajalti hajaantunut. Se tietysti vaikuttaa siihen, että minkä takia Lukashenko sai niin hyvän, äänestö, niin hyvän vaalituloksen ei se tarkoita sitä, että ne olivat täysin vilpittömät ja hyvin toimitetut vaalit, mutta täytyy muistaa, että oppositio on hyvin jakautunut, vahvasti jakautunut ja jotkut toistavat, mutta ainakin tähän mennessä keski mm, keskiarvo, elintaso oli, kes, oli siis elin, elämänlaatu ja elintaso oli keskiarvoa korkeampi kuin vastaavissa naapurimaissa jos, jos siellä pidettäisikin täysin vapaat, rehelliset, hyvin toimitetut vaalit, niin kyllä tulos synnyttäisi varmasti jännitteitä. Herra Podasiewicz kysyi meiltä, miten on arvioitu ja mitkä ovat tulokset tästä EUn uudesta avoimuuspolitiikasta viimeisten kahden vuoden aikana. Te olette ihan oikeassa, ei ole mitään hyviä, huikeita tuloksia. Olemme toistaneet aina, että ne uudistukset, joita on käynnistetty, eivät olleet järjestelmisiä, systeemisiä ja ne olivat varsin hauraita. Kyllä me toistamme sitä toistamisia. Edustaja Tannok sanoi, että ei ole vaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto on maan eristyminen, ja sehän ei johda mihinkään hyvään tulokseen. Vaikka me olisimme sitä mieltä, että uudistukset ovat riittämättömiä, heiveröisiä, haparoivia, mutta meidän pitää rohkaista heitä ja toteuttamaan tätä politiikkaa. Ehkä porkkana ja keppi joskus on hyvä, joskus ei. Mutta oppositiolla ei ole riittävästi poliittista vapautta toimia. Voi, tehän tiedätte sen hyvin niin kuin minäkin, mutta on aika riskiä ryhtyä oppositiopoliitikoksi. On uhanalaista perustaa riippumaton lehti ja kansalaisjärjestöt eivät saa rekisteröityä toimintaansa. Joitakin varovaisia heiveröisiä askelia on otettu tähän suuntaan ja nyt meidän pitää rohkaista kaikkia näitä tahoja jatkamaan. Kyllä, toimiiko se? Emme me tiedä. Tässä on kaikki vaaratekijät käsillä epäonnistumiseenkin, mutta on vaarallisempaa olla tekemättä yhtään mitään ja eristää heidät kuin vähän työntää heitä lähtemään liikkeelle oikeaan suuntaan rouva taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne. Jos siellä on tämä hallinto, niin se kuitenkin tarkoittaa sitä, että ensimmäistä kertaa 13 vuoteen on tämä maa on törmännyt todellisiin rahoituksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin. Venäjän kaasun hinta nousee nousemistaan koko ajan ja tässä on ongelma, koska tämä talous oli aika laajalti subventoitu täysin kaasun keinotekoisin keinotekoisen hinnan avulla, jota Venäjältä tuotiin, mutta tähän pitää kytkeä maailmanlaajuinen talouskriisi. Todellinen ongelma on se, että he ovat joutuneet käynnistämään neuvottelut IMFn kanssa saadakseen rahoituksellista taloudellista tupea ja myös EUn kanssa makrotaloudellisista ja makrorahoituksellisista kysymyksistä. Parlamentilta on pyydetty myös mm, mieltä, miten voidaan antaa 200 miljoonaa euroa makrotaloudellista apua. Tästä keskustellaan. Ehdot ovat tiukat. Me aiomme hyvin tiukasti ehdollistaa tämän IMFn kanssa joka kerta, kun me annamme makrotaloudellista apua tämä talouden tilanne on äärimmäisen vaikea ja ihan varmasti se vaikuttaa siihen, että tämä, että tämän hallinnon johtohenkilöt ovat ryhtyneet hieman raottamaan ovea enemmän. Tulliliitosta. Valko-Venäjä on tällä hetkellä kehittämässä Kasakstanin ja Venäjän kanssa sitä, mutta täytyy katsoa, mitkä ovat sen vaikutukset. Uus, on paljon ystäviä sille, että saataisiin tulliliitto Venäjän ja valko -Venäjän kanssa, mutta ei se toimi, sillä ei ole mitään seuraamusta. Niin kuin ne kaikki sopimukset, jotka kirjoitettiin IVYn aikana, mutta, mutta hyvin vähän on toteutettu. Mutta tämä tulliliitto ei todellakaan toimi. Meillä on tullimaksu, siellä on tullimaksuja, joita venäläiset perivät, kun, kun ne tuovat tuotteita valko -Venäjälle. Onko huomispäivänä tulliliitto Kasakstanin, valko ja Venäjän välillä? Se vaikuttaa meihin, mutta ei se vaikuta siihen, että me voisimme sovia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen. Ei se mitenkään voi sitä pakottaa, eikä se estä meitä laatimasta naapuruus- tai kumppanuussuhteisiin liittyvää ohjelmapolitiikkaa. Jos heillä on tulliliitto, se on ihan se on ihan yksi asia, mutta me voimme myös ajat, mutta ö, sitten jos he haluavat vapakauppasopimuksen EUn kanssa, niin se ei taas sovi yhteen. Siinä ne törmäävät yhteen. Mutta ongelma tulee esille herrat, te tiedätte hyvin, kanssa Venäjän, hyvin herrat Venäjän kanssa. Venäjähän on päättänyt nyt liittyä BTOhon ja jos he solmivat sopimuksen Valko-Venäjän ja Kasakstanin kanssa, niin se vaikeuttaa tilannetta entisestään. Sitten osallistuminen e, itäiseen kumppanuussuhdepolitiikkaan. Meillä on nämä neljä peruspilaria. Turvallisuushallinnointi, energiatoimitus, taloudellinen integrointi ja people-to-people-yhteydet jokaisen. Meillä on asiantuntijoita ja ulkoasiaministeriössä kaikilla eri tasoilla vahva tahto osallistua. Kyllä tässä voidaan törmätä ongelmiin, jos tunnustavat Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyyden. Venäjä painostaa vahvasti tätä itsenäistymistä. Mutta jos tämä tunnustaminen tapahtuu, niin silloin voidaan vain pelätä, pelätä Georgian reaktiota. Tanokin kysymys sotilaallisista kysymyksistä. Minä olen vähän hankalassa tilanteessa vastaamaan. Tuo Puolan ministerihän varoitti meitä viimeisessä kokouksessa, että että nämä sotilasmanoirevit valko ovat kiusallisia, haitallisia. Te olette ihan oikeassa. Mitä me olemme siitä? Mitä minä nyt siitä voisin sanoa? Totta kai me haluaisimme, että niitä olisi koskaan toteutettu. Se on huolestuttavaa ja sen me haluamme teidän tietävän. Herra Panzerin kysymys Italian pääministeri Berlusconin vierailusta. Tehän tiedätte, että ymmärrätte, että komission virkamies mieluummin pidättäytyy vastaamasta siihen tai antamasta mielipidettä siihen, miten valtion päämiehet tai valtion edustamat korkearvoiset henkilöt käyttäytyvät valtion aikana. No, komission ja neuvoston ja parlamentin näkemykset tai lähestymistavat komissiossa ja neuvostossa ongelma ratkaista ne muutaman viikon sisällä parlamentilla. Joka kerta kun te haluatte, niin me tulemme kertomaan teille, mitä me teemme, miksi me teemme ja, ja kirjamme ylös teidän huolenaiheenne ja suosituksenne ja miten me voimme hieman tarkistaa meidän ohjelmaamme ja strategiaamme ja korjata linjauksia. Is it a point of order? Tak. Järjestyspuheenvuoro. Ja, ja wiem oczywiście o kontakt... Puheenjohtaja, minut on varmaan ymmärretty väärin. Onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? To jest adwocem, dlatego że... Hetkinen puheenjohtaja. Minut ymmärrettiin väärin, koska ette antaneet minulle mahdollisuutta puhua loppuun, kun esitin kysymystäni. Minä tiedän, että nämä yhteydet olivat olemassa, mutta uskotteko, että nämä yhteydet opposition ovat riittäviä? Ovatko ne suhteellisia? En halua, että meillä on väärinkäsitystä, herra Minkarelli ainahan voi toimia paremmin. En, mitään, en sanonut mistään, että mikä on tarpeeksi. Me haluamme kannustaa heitä, me tiedämme, että he elävät ja toimivat vaikeissa tilanteissa. Haluaisimme, että tilanne olisi parempi, mutta valitettavasti näin ei ole. Grazie. Kiitoksia tästä ensimmäisestä osiosta. Nyt menemme assosiaatisopimukseen Syyrian kanssa. Minä En nyt pidä tätä alustuspuheenvuoroa, jonka minun pitäisi pitää puheenjohtajana. Annan teille heti puheenvuoron. Kiitos, pyrin olemaan mahdollisimman nopea. Aussi, comme vous le savez. Komission neuvotellut vuoden 2004 välillä sop- assosiaatiosopimuksesta Syyrian kanssa vuonna 2004. Me päätimme neuvottelut, mutta koska oli poliittisia vaikeuksia tuolloin näissä EUn ja Syyrian välisissä suhteissa neuvosto katsoi, että ei ollut soveliasta allekirjoittaa ja sen jälkeen ratifioida tätä assosiaatiosopimusta. Vuonna 2008 viime vuonna sen jälkeen, kun Syyrian poliittinen tilanne suhteessa naapurin oli kehittynyt, niin neuvostossa päätettiin, että nyt oli sovelias hetki käynnistää uudestaan keskustelut Syyrian kanssa. Ja näin ollen me päivitimme tämän assosiaatiosopimuksen 2008 vuoden lopulla. Me menimme Damasku, Damaskukseen ja, eh, ja vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla me käännätimme tämän sopimuksen kaikille EUn virallisille kielille. Me tarkistimme, että se oli juridisesti oikea ja kestävä. Sitä ei voida purkaa juridisesti ja otettiin esille kyllä aika vahvasti Syyrian ihmisoikeustilanne ja, otimme, ja julkaisimme yksipuolisen julkilausuman ihmisoikeuksista ja niistä olosuhteista, missä mielessä tämä sopimus voitaisiin kuitenkin purkaa. Ruotsin puheenjohtajakauden aikana Ruotsi kutsui Syyrian ulkoministerin marraskuussa kirjoittamaan tämän sopimuksen Brysselissä. Ministerin vastaus oli se, että me emme ole valmiita vielä kirjoittamaan tätä välittömästi. Meidän täytyy ajan kanssa tutkia ja perehtyä tähän sopimukseen huolella perehtyä tähän sopimukseen ja sen jälkeen me tulemme, otamme teihin yhteyttä ja sanomme, josko me todella haluamme allekirjoittaa tämän sopimuksen. Komissio ehdotti Syyrian viranomaisille auttaa, auttaakseen tämän sopimuksen arvioinnissa, mutta Syyria kieltäytyy tästä tarjouksesta. Me teemme itse oman arviomme ja käännymme presidentti Assadin puoleen ja tarjoamme arvioinnin tulokset sinne päin maaliskuun, maaliskuussa ensi vuonna. Me tiedämme, että on konsultoitu joitakin naapurimaita, joilla on assosiaatiosopimukset Algeria, Egypti ja Jordania. Mistä syystä johtuen syyrialaiset ovat sitä mieltä, että ei ole kiireellistä allekirjoittaa tätä sopimusta? Me uskomme, että siihen Siinä on kolme syytä. Ensinnäkin prot- protokolaarinen syy. Me annoimme kymmenen päivää ministerille aikaa tulla Brysseliin. No hän tietysti katsoi, että se ei ollut riittävä ehto tai ne eivät hyväksyttävät olosuhteet tulla niin pikaisesti Brysselin allekirjoittamaan. Sanoivat että te odotutitte meitä neljä vuotta ja nyt meidän pitäisi kymmenen päivän sisällä kiiruhtaa Brysseliin, ei se ole mitään vakavasti otettavaa hommaa. Toinen syy oli se, että Syyrian viranomaiset olivat vähän kiusantineita tästä yksinoipuolisesta ihmisoikeusjulkilausumasta. Vaikka se ei sido Syyriaa mitenkään, ne, he olivat sitä mieltä, että siinä puhuttiin vähän kahdella suulla ja puhuttiin kahdella, istuttiin kahdella tuolilla. Ja koska Syyria on Välimeren maa, niin he, he eivät halua tämän tyyppistä yksipuolista julkilausumaa liitteeksi sopimukseen. Kolmanneksi tulivat taloudelliset syyt. Syyri on sitä mieltä, että taloudellisesti tämä sopimus ei ole sille mitenkään hyödyllinen tai tarpeellinen lyhyellä aikavälillä siinä päinvastoin menetetään verotuloja ja se on vihamielinen, se synnyttää epätervettä kilpailua, kilpailua jo joillakin haurailla teollisuussektoreilla. Se voi myös kasvattaa Euroopan mm, vientiä Syyriaan, kun taas tois, toinen, toisen suuntainen toiminta ei ole niinkään todennettavissa. Sitten haluttiin rahallista lisäapua, jotta Syyrian teollisuus pääsisi paremmin jaloilleen, kun tämä sopimus joskus allekirjoitettiin korvattaisiin. Meidän piti selittää Syyrian viranomaisille, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tällaisen sopimuksen toteuttaminen, jos siihen sisällytetään joitakin rakenteellisia muutoksia Syyrian maaperällä, niin se todella avaisi Syyrian talouden ja se olisi vain hyödyllinen kumppanille eli Syyrialle. Me todella toivomme, että me voimme jatkossakin puolustaa kantojamme Damaskoksessa, jotta syyrialaiset osapuolet, allekirjo, syyrialainen osapuoli allekirjoittaa tämän koska me todella haluamme tiivistää suhteistamme tähän suuntaan tämän kumppanin kanssa, Syyrian kanssa, koska se on meidän silmissämme tärkeä kumppani. Kiitos. Eh, allora, la parola eh, c'è già ovviamente una lista di interventi. Meillä on tietenkin jo puhujan listaa ensinnäkin assosiaatisopimuksen esittelijälle eh, varapuheenjohtaja Bodi. Eli canton, Kiitos puheenjohtaja. Herra Mingarelli, kun verrataan tätä sopimusta EUn ja Syyrian välillä muihin vastaaviin sopimuksiin, assosiaatiosopimuksiin, joita EU on solminut, esimerkiksi Välimeren etelärannan arabimaiden kanssa. Niillä on kullakin omat ominaispiirteensä. Mikä on Syyrian sopimuksen ominaispiirre? Poliittisesti tai taloudellisesti tai kaupallisesti? Te kerroitte, että Syyria pelkäsi sitä, että sen vero- tai tullitulot pienenisivät ja että tuonti kasvaisi liikaa EUsta, ja joten tällöin Syyrian vienti tyrehtyisi. Mutta ovatko nämä pelot perusteltuja teidän mielestänne? Onko mitään mahdollisuutta parantaa tätä tilannetta ja muuttaa jotenkin sopimuksen sisältöä? Kolmas asia on ihmisoikeustilanne, miten se on kehittynyt sen jälkeen, kun Syyria on, äh, ei ole enää poliittisesti eristäytynyt äh, viime vuoden heinäkuun jälkeen. Parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Salafranca. Gracias. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen seurannut erittäin suurella mielenkiinnolla sitä, mitä varapääjohtaja Mingarelli meille kertoi Syyrian tilanteen kehittymisestä. Minä haluaisin tietää niitä perusteluja siihen, miten neuvostossa on perusteltu sitä, että voitaisiin saada myönteisempi kanta Miten te olette nähneet syy, suhteet Syyrian ja Libanonin välillä? Miten se vaikuttaa tähän? Haluaisin myös kysyä teiltä, josko komission käytännön toimissa, anteeksi neuvostossa, korjaa puhuja, onko normaalia, että annetaan tämmöinen kymmenen päivän varoitusaika tai kymmenen päivän kutsumisaika, kun kutsutaan jokin kumppanuusmaa allekirjoittamaan sopimusta se on, onko siinä vähän semmoinen ota tai jätä meininki päällä. Tämä ei ole mitään hyvää diplomaattista käytäntöä. E, se on vähän erikoista toimintatapaa minun mielestäni. Totta kai tämä yksipuolinen ihmisoikeusjulkilausuma, ihmisoikeuksista puhuva julkilausuma aivan selvästi korostaa, että me haluamme liittää sen osaksi sopimusta, mutta, mm, mutta ei se minun mielestäni se mitenkään rauhoita tätä tilannetta. En halua palata jo mainittuihin kohtiin, mutta kun, mutta kun Mingarelli puhui meille Valko-Venäjästä, hän puhui meille makrotaloudellisista avuista, ja nyt haluan viitata tässä Syyriaan ja, oikea, ja kuoleman rangaistukseen ja kuinka se on vielä käytössä. Halutaanko sitä poistaa? Miten, miten te mielätte tämän ihmisoikeuskysymyksiin ja tämän kuoleman rangaistuksen yhteen? Meidän pitää sitäkin asiaa tutkia rauhassa ja huolella. la par- Kiitoksia kollega Salafranca ja seuraavaksi kollega Pötteri. Ja herra Vorsitzender. Niin puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Minkarellia sydämellisesti sitä työstä, mitä hän tekee alalla, joka on Euroopan unionille erittäin tärkeä. Äh, uskon, että Syyria on avainvaltio Lähi-idässä, jonka merkitystä emme pysty edes kylliksi äh, arvioimaan. Kollega Salafranka mainitsi juuri Libanonin ja haluan myös korostaa sitä, mitä varapuheenjohtaja äh, sanoi. Syyria on tärkeää yhteydessä Iraniin ja jos haluamme vähentää Iranin otetta Syyriasta. Meidän täytyy yrittää saada aikaan paremmat suhteet Syyriaan ja Syyrialla voi olla erittäin tärkeä vaikutus Lähi-idässä, mitä tulee Israelin ja Palestiinaan, että me tarvitsemme Syyriaa. Ihmisoikeuksista haluaisin sanoa vielä jotain, sillä minä olen vierailut Syyriassa viime vuonna ja mm, olen puhunut Syyriassa uskonnollisten johtajien kanssa. Uskonnon vapaus on Syyriassa vakaammalla pohjalla kuin suurimmassa osassa arabivaltioita. Meidän täytyy tunnustaa tämä ja uskonnolliset johtajat sanovat, että he voivat äm, harjoittaa uskontoaan ja tekevät erinomaista yhteistyötä muslimien ja kristittyjen välillä. Kuitenkin jos meillä on ollut yksipuolinen julistus, niin tämä on ollut oikea tapa ja haluaisin rohkaista Euroopan unionia ja Ranskaa presidentti Sarkozyta, sillä hän, hän Välimeren huippukokouksessa 13. heinäkuuta 2008 teki tärkeän aloitteen, että me kahdenvälisin suhtein, tässä tapauksessa kyse on Ranskasta, vaan Euroopan unionina kokonaisuudessaan me pitäisimme huolta Syyriasta. Tämä on minun poliittinen suositukseni. Grazie, la parola Kiitoksia, kollega Tannock. Um, well, um, I... Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä olen vieläkin äh, huolestunut äh, Damaskoksessa olevasta tuesta kansainväliselle terrorismille ja jihadista ja muusta. Olen tietoinen siitä, että näille järjestöille on toimitettu, varsinkin Hispolarille, Iranin rahoituksella venäläisiä aseita. Olen myös huolissani siitä, että siellä oli jokin ihmeellinen tapahtuma, joka nähtävästi oli pohjois-korealainen ydinasekokeilu. Pelkään todellakin, että äh, siellä on todellakin valtava määrä erilaisia joukkotuhoaseita, kemikaalisia aseita ynnä muuta vastaavaa. Vaikkakin on sopimus siitä, että näistä joukkotuhoaseista on päästävä eroon, mitä sille on tapahtunut. Ja sitten vielä lopuksi hyvin herkkä aihe, YK on johtama Hararin, Haririn äh, murhatutkimus. Mitä tapahtuu assosiaatiosopimukselle? sopimukselle? mikäli käy ilmi, että tässä nimetään nyt sitten hallituksen läheisiä tahoja. Dottor Mingarelli, lei risposte. Herra Mingarelli, te voitte vastata. Uh, trois questions. Kolme kysymystä. Täsmällistä kysymystä herra Bodiksilta. Tämän sopimuksen erityispiirteet verrattuna muihin naapurimaihin se on tämä yksi. Yksipuolinen ihmisoikeusjulkilauselma täytyy täsmentää, että kaikissa tämän tyyppisissä sopimuksissa ihmisoikeuslauseke on ollut keskeisellä sijalla sopimuksessa. Eli jos toinen osapuolista, sanotaan vaikka EU tässä tapauksessa, on sitä mieltä, että loukataan ilmiselvästi ihmisoikeuksia, niin se pystyy keskeyttämään sopimuksen voimaan astumisen minä hetkenä tahansa se seikka, että tämä yksipuolinen julkilausuma on laadittu, ei se mitään tähän lisää. Siinä on kyse vain poliittisesta tahdosta. Minä tiedän paljon maita, en niitä rupea nyt tässä luettelemaan. Se tuottaa ikävyyksiä. Me olemme solmineet sopimuksia, siellä on aivan ilmiselvästi loukattu ihmisoikeuksia, eikä sopimuksia ole lakkautettu. En puhu nyt varsinaisesti tämän alueen maista, vaan suurista maista. Tässä on se poliittisesta tahdosta, mitä neuvosto haluaa tietyllä tahdolla, tahva hetkellä. Haluaako se hyödyntää ihmisoikeuslauseketta keskeyttääkseen tai purkaakseen sopimuksen hetkellisesti tai jättämättä sen toteuttamatta? On yksi erityispiirre tässä kyseisessä Syyrian kanssa solmitussa sopimuksessa on tämä yksipuolinen julkilausuma, koska ö, tarkoittaa, että ehkä joskus on yksi jäsenvaltio on jumiuttanut neuvottelut ja sitten piti vain hyväksyä tämä tai ei hyväksyä. No, Ovatko syyrialaisten pelot perusteltuja? Eihän mikään ole koskaan mustaa tai valkoista. On selvää, että lyhyellä aikavälillä ajateltuna tämän tyyppisen sopimuksen voimaan saattaminen voi synnyttää joitakin vaikeuksia haurailla talouden sektoreilla – kun puhutaan taloudesta, joka on ollut varsin suljettu kansainvälistä kilpailulta, niin siellä on joitakin sektoreita toimialoja, jotka ovat olleet hyvin suojattuja ja ovat huonosti varustautuneita kansainvälistä kilpailua ajatellen. Eli silloin täytyy ajatella, mitä Syyriassa voi tapahtua. Se voi tapahtua missä tahansa taloudessa, joka on ollut suljettuna siihen asti lyhyellä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä voi olla myös tullitulojen menetyksiä se Syyrian viranomaisten mukaan voivat olla huomattavia. Mehän olemme argumentoineet yrittäessämme selittää, mitkä ovat mahdolliset menetykset lyhyellä aikavälillä ja mitkä ovat oletettavat voitot ja hyödyt pitkällä aikavälillä. Mutta Syyrian talouden täytyy nykyaikaistua. Jos se haluaa allekirjoittaa, jos Syyria haluaa allekirjoittaa tämän sopimuksen, Syyrian hallitus, niin kuin mikä tahansa hallitus tietysti haluaa parantaa kansalaisten kansalaisten elintasoa nykyaikaistaen talouttaan ja avaten sitä ulkomaailmalle. Tämä liikehdintä on jo alkanut ja mitä me nyt ehdotamme tämän sopimuksen myötä, on myötä vaikuttaa tämän avautumisen toteutumiseen. Meillä on budjetti, yhteistyöbudjetti, joka rahoitus- ja teknisen yhteistyön muodossa auttaa meitä yhteiskunta, moni, mon, modernisoimaan yhteiskuntaa, yritystä, teollisuutta, yritysmaailmaa ja teollisuutta. Mutta jos tähän lyhdytään hyvillä hyvillä mielin ja hyvin aikea, me voimme tarjota Syyrialle merkittäviä hyötyjä voittoja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ehkä tämä on vähän tylsä ja lattea vastaus, mutta en pysty sen paremmin vastaamaan. Sitten kansalaisoikeudet tai ihmisoikeudet. Tilanne on suhteellisen vakaa, voisin sanoa näin. Anteeksi. Haluan vastata edustaja Salafrankalle. Miksi EU muuttanut lähestymistapansa, koska, on muuttanut lähestymistapansa, koska Syyria on parantanut suhteitaan moniin naapurimaihin ja kuten te huom- mainitsitte Libanoniin te tiedätte hyvin Libanonin, te tiedätte, että Syyria on luonut ensimmäistä kertaa diplomaattisuhteet Libanonin kanssa. Se on avannut siellä suurlähetystön ja he ovat nimenneet myös suurlähettilään. Tämä on jotakin erittäin hienoa. Yhteistyötä on käynnistetty muiden naapurimaiden kanssa. Tehän muistatte, että vielä vähän aikaa sitten Syyria käynnisti neuvottelut Israelin kanssa Turkin välityksellä. Tällä hetkellä ne ovat vähän Mm, pysähdystilassa, mutta kyllä siitäkin on toivoa elpymisestä. Libanonissa, va- Libanonissa vaalit sujuvat hyvin, siellä saatiin kansallisen yhtenäisyyden hallitus. No niin ja niin, se voisi aina olla parempi, mutta voisi se olla paljon huonompikin. Eli monilla alueilla, aloilla Syyrialla on ollut myönteinen rooli koko aluetta ajatellen kymmenen päivää, oliko se riittävää antaa ministerille aikaa tulla ja allekirjoittaa. Minä en rupea kritisoimaan Ruotsin puheenjohtajia, mutta kun odotetaan neljä vuotta, niin ei kyllä sitten ole ihan sovellista sanoa, että no kymmenen päivää ja pitää tulla paikalle. Herra Tanokin kysymys, joka on aina, niin kuin aina kaikista vaikein, miten suhtautua Hezbollasiin ja Hamakseen kun keskustelemme Syyrian viranomaisten kanssa, me pyydämme heitä toimimaan siten, että Hezbollah ja Hamas voisivat esittäytyä myönteisemmässä roolissa Gaasan alueella ja Libanonissa. Me aina vetoamme Syyrian viranomaisiin, kun olemme yhteydessä heihin näillä samoilla sanoilla. Me pyrimme myös toimi, miettimään, miten voimme auttaa libanonilaisia valvomaan rajaa, Syyrian vastaista rajaa. Kyllähän te jokainen tiedätte, että Hisbollahin aseistus tulee tämän rajan kautta. Se ei ole mikään salaisuus. Meillä on vuoropuhelua Syyrian viranomaisten kanssa. Selitämme heille, että kun me tiedämme näiden kahden liikkeen vaikutusvallan, olisi toivottavaa, että ne eh, olisivat semmoisena maltillisena voimana ja liikkeenä siellä alueilla. En minä voi sanoa, että olemme pystyneet enemmän, tehneet enemmän. Entä sitten joukkotuhoaseet. Totta kai me olemme keskustelleet Syyrian kanssa. Syyria pyrkii vastustamaan joukkotuhoaseiden valmistamisen lisääntymistä vastaan, mutta siihenkin vaaditaan poliittista tahtoa, että valvotaan tämän lausekkeen toteutumista pääministeri Haririn murha, en tiedä mitä tuomioistuin tulee löytämään ja toteamaan. Voin ainoastaan sanoa, että komissio rahoittaa tätä, tämän tuomioistuimen toimintaa ja EU tukee tämän tuomioistuimen toimintaa, jotta oikeus toteutuisi ja voitaisiin löytää syyt Libanonin poliittisille murhille, erityisesti pääministeri Haririn murhalle. Allora, l'ultimo dossier, la nuova strategia per l'Afghanistan. Ja sitten äh, seuraava äh, strategia, Afganistanin strategia. Tämä on ensimmäinen keskustelu. Ei ole mitään perusasiakirjaa, pohja-asiakirjaa. Ja nyt kollegoilla on mahdollisuus kertoa esittelijälle, mitä mieltä he ovat. Ja haluaisin heti antaa puheenvuoron herra Arlakille. My intention uh, with the report. Minun tavoitteeni tämän mietinnön kanssa ovat välttää päällekkäisyyttä muiden strategioiden tai asiakirjojen kanssa. Haluaisin vain puhua muutaman minuutin tämän mietinnön profiilista ja sitten kysyä kollegoilta heidän ehdotuksiaan. Ensimmäinen elementti on ymmärrettävyys mutta tämän ei tulisi olla geneerinen raportti, vaan meidän pitäisi katsoa konkreettisia asioita. Haluaisin mielipiteenne kolmesta pääasiasta, jota pitäisi tutkia. Ensinnäkin haluaisin ottaa huomioon, mitä nyt on jo tehty Afganistanin strategian suhteen. yksi lokakuun hyökkäyksen jälkeen. Ja mitä vaikutuksia tällä on ollut äh, siviiliväestöön ja millä tavalla siviiliväestöä on tuettu miten esimerkiksi Eurooppa, Japani ja muut maat ovat antaneet apua. Haluaisin hieman arvioida menneiden puuttumisten hyviä ja huonoja puolia, minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut. Onhan hyvin selvää, että me tarvitsemme tai meidän on mietittävä tätä vahvemmin, koska tämä vaikutus ei ole riittävä. Tänä aamuna Afganistanin suurlähettiläs Brysselissä tuli Afganistanin delegaation juttu sille ja antoi meille erilaisen kuvan kansainvälisestä avusta Afganistanille. Afganistanin hallituksen näkökulmasta, ja tämä oli hyvin huolestuttavaa. Joten tässä mietinnössä haluaisin antaa tilaa myös tälle näkemykselle, eikä ainoastaan antajamaiden näkemyksille, vaan myös afgaanien ja afgaanin viranomaisten näkemyksille. He eivät ole tyytyväisiä sitä tavasta, millä tätä kansainvälistä apua toimitetaan – Suurlähettiläs myönsi, että korruptio on suurta, samoin kuin tuhlaus, mutta hän myös alleviivasi tätä ongelmaa korruption ja tuhlauksen ongelmaa koko tässä tukiketjussa. Unioni antaa vuodessa noin miljardin Afganistanille, joka on julma summa, jonka budjetti on 10, 000 dollaria, 10 miljoonaa dollaria. Joten yksi pääasioista on se, äh, miten tätä apua annetaan ja mikä sen todellinen vaikutus on. Ja sitten se, miten voitaisiin lakkauttaa unikoviljely. Tämä on yksi suurimpia syitä, miksi Afganistan on meille tärkeä. Se tuottaa 95 prosenttia heroiinista ja morfiinista ja opiaateista. Ja sitten pyrkiä saamaan tämä esityslistalle. tämä Afganin viranomaisten suunnitelma, toimintasuunnitelma huumeviljelyn lopettamiseksi ei riitä. Meidän täytyy mennä tässä syvemmälle. Se, millä tavalla voidaan lakkauttaa näitä unikon viljelyitä. Minulla on tästä kokemusta. Olen, äh, kun olin YK huumevalvontavirastossa johtajana, niin äh, toimin nimenomaisesti näiden asioiden parissa noin kymmenen vuotta sitten. Kysymys on myös äh, taloudellisista äh, voimavaroista, jotka ovat huomattavat verrattuna 10 vuotta, 10 vuotta sitten tilanteeseen. Viimeinen asia on koulutus, Afgaanin poliisivoimat. Niissä on ryhdytty kouluttamaan. Afganipoliiseja on ryhdytty massiivisesti kouluttamaan. Ja me olemme kuulleet Obamalta tänään, että hän on asettanut tähän aikarajoja myös, että ryhdytään enemmän tällaiseen siviilitukeen poliisikoulutuksesta haluaisin mielelläni teidän näkemyksiänne, mutta olen toki avoin kaikille ehdotuksille. Kiitos. Now. Il primo intervento. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö. Kollega Taaler. Thank you. Grazie, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että tämä keskustelu on erittäin tärkeä. Haluaisin kiittää tästä esittelijän aloitteesta. Se on tärkeää, koska toisaalta se antaa meille mahdollisuuden EUlle antaa mahdollisuuden löytää sen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Me olemme seuranneet Washingtonia nyt jo kahdeksan vuotta. Heillä oli erityisiä syitä toimia niin kuin toimivat. He puuttuivat 2001 tähän maahan. Kahdeksan vuotta siitä on kulunut ja voimme nähdä, että mitään tuloksia ei ole saavutettu. Kahdeksan vuotta on kaksi kertaa enemmän kuin toinen mitä toinen maailmansota kesti. Olemme keskustelleet tästä ja olemme huomanneet, että kuukausi kuukausilta talibanien määrä lisääntyy. Mitä enemmän joukkoja koalitiovoimat lähettävät sinne, mitä enemmän, sitä enemmän taistelijoita tuotamme. Tämä on paradoksi olemme huomanneet, että tämä strategia ei tähän mennessä ole ollut menestyksekäs. Me tarvitsemme järkevää, rationaalista lähestymistapaa ja älykästä ratkaisua, joka toisi vetäytymisen Afganistanista. Meidän tulisi myös yrittää integroida kaikki se, mikä ei ole ääriliike, mitä tulee talibaneihin. Meidän tulisi rohkaista heitä hallinnoimaan itse itseään, ryhty hallinnoimaan maata itse. Tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää, että EU määrittelee strategiansa ja seisoo sen takana, riippumatta siitä, kuinka paljon aikaa venäläiset, ää, amerikkalaiset tarvitsevat huomatakseen, että tämä ei ole ää, voitettava sota. Ci sono uno, due, tre, quattro minun on nyt valitettavasti sanottava teille, että 10 minuutin kuluttua meillä ei enää ole tulkkausta. Meillä on seitsemän puheenvuoropyyntöä. Mielelläni antaisin tämän puheenvuoron kaikille, mutta pyytäisin, että puhuisitte mahdollisimman lyhyesti. Edustaja Salafranka tässä hengessä. Kiitos puheenjohtaja, kiitän esittelijä mietinnöstä. Tämä ongelma pitää keskittää ihan globaalisti, koska yhtäältä meillä on tässä taistelu taistelu terrorismia vastaan. Meillä on myös velvollisuus tuoda vakautta maahan. Presidentti Obama kolme kuukautta sitten teki ilmoituksen ja hän teki myös päätöksen sen jälkeen, kun sai hyvin pessimistisen tiedotteen joukkojen johtajalta. Tällä hetkellä kuva on hyvin negatiivinen siitä, miten ISAFin joukot ja voimat siellä toimivat. Afgaaniväestö kokee sen hyvin negatiivisesti. Se koetaan pikemminkin miehitysjoukkoina kuin vakauttamisjoukkoina. Meidän täytyy nyt hyvin miettiä EUn strategiaa. Te annoitte meille lukuja. Ne ovat todella uskomattomia, mielettömiä, mutta kuva, joka nyt tulee EU, anteeksi ISAFin ja Yhdysvaltain joukosta, niin se antaa kyllä hyvin heikot tulokset. Ja kyllä kansainvälisen yhteisön pitäisi miettiä, mitä se käyttää ja miten se tuhlaa voimiaan tuossa maassa. Meidän pitäisi löytää ratkaisu, joka on todella vastaa tämän erittäin vakavan konfliktin va- vaatimuksia. La parola al... Kiitoksia. Edustaja Gualtieri. Grazie, Kiitoksia. Minäkin kiitän esittelijää hänen mielenkiintoisesta alustuksestaan, joka minusta tuntuu sellaiselta tästä voi tukea. Afganistanin ongelman ratkaisemisessa täytyy lähteä tästä kaksinkertaista ristiriidasta, joka Euroopan unionilla on tässä yhteydessä. Toisaalta resurssien määrä, jotka Euroopan unioni antaa tähän Afganistanin kysymykseen, on hyvin suuri. Toisaalta yritys yhdistää liittolaisten lähestymistapa afganistaisten kysymyksiin on vähäinen. Tarvitaan yhteistä lähestymistapaa, mutta toisaalta konkreettisesti korostetaan ainoastaan joukkojen lisäämistä. Euroopan unioni voi tehdä konkreettisen, antaa konkreettisen panoksin. Se ei saa jäädä todellisuuden ulkopuolelle. Ja tietenkin Yhdysvaltojen sitoumus on erittäin tärkeä ja Obaman strategia on se, joka määrittelee tapahtumien suunnan seuraavina kuukausina, mutta uskon, että tässä on tilaa Euroopan unionille vaikuttaa Afganistanin tapahtumiin. Ja tärkeää on lisätä siviilitoimintaa siellä. Toimintasuunnitelma on tärkeä, mutta Uskon, että sitä voidaan johdonmukaistaa ja tehdä yhtenäisemmäksi. Ja pyytäisin, että esittelijä käsittelisi enemmän YUTP-missiota siellä. Meillä on erittäin myönteinen EUPOL-missio siellä, mitä tulee tuloksiin, huolimatta siitä, että 400 ei ole saatu aikaiseksi. Mutta Euroopan unionin tulisi laajentaa missiotaan myös oikeuden alalle. Kolega Grzyb. ja również chcę podziękować sprawozdawcy za... Haluaisin kiittää esittelijää hänen hyvin hyödyllisestä puheenvuorostaan Afganistanin tilanteesta. Tässä on kaksi kysymystä nyt. Kuinka kauan te ajattelette, että tämä kestää, vaikkakin USA on sitoutunut lähettämään suuremman joukon sotilasjoukkoja sinne. Sitten meillä on presidentti Karsain vetoomus Talebanille lähteä mukaan neuvottelupöytään. Eiköhän tämä voitaisiin ottaa mukaan tähän mietintöön. Minkälaisia askelia pitäisi ottaa, jotta voitaisiin rohkaista niitä, jotka nyt kantavat aseita, että he neuvottelisivat sen sijaan. Esimerkiksi Omar on vetäytymässä Al-Qaidasta. Kiitoksia kollega Löysin. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja heti mennä yhteen asiaan, jonka hän täällä jo mainitsi, joka minun mielestäni pitäisi ottaa hiukan huolellisemmin esiin tässä mietinnössä, nimittäin kysymys, joka liittyy kustannuksiin. 2-3 miljardia dollaria on suunniteltu käytettäväksi sotilas- ja poliisitoimiin, jos tämä verrataan 890 miljoonan dollarin joka on Afganistanin budjetti tällä hetkellä, niin voi kyllä kysyä itseltään, miten tämä tulisi jatkua pitkällä tähtäimellä. Minun mielestäni tämä on todella suuri ongelma. Jos vetäydytään, niin sitten sinne on rakennettu tällainen armeija- ja poliisilaitos ja jossain vaiheessa ne varmaan rahoittavat itse itsensä sortamalla väestöä. Tätä pitää huolellisesti pohtia ja katsoa aivan yksityiskohtaisesti. Ja pari konkreettista kysymystä. Kuinka paljon EU-virkamiehiä tällä hetkellä EUPOL Afganistan mission mukaan on paikalla? Milloin saavutetaan tämä 500 virkamiehen katto ja näitä, aiotaanko näitä joukkoja lisätä vielä, kuten on esimerkiksi vaadittu? Ja miltä yhteistyö Naton kanssa paikan päällä näyttää? Ja sitten mainitsitte jo poliisin. Onko totta, että 500 eurooppalaista santarmia lähetetään ja tammikuussa Afganistaniin, mitä he tekevät siellä, millaista läheistä yhteistyötä he tekevät Naton koulutusmission kanssa. Kiitoksia. Kollega Weigl. Edustaja Weigl. Mislim da je vojna v Afganistanu traja že dovolj dolgo, da... Sota Afganistanissa on kestänyt liian kauan. Meillä on siellä kokenutta väkeä, ihmisiä, joilla on siviilikokemusta, humanitaarista kokemusta ja sotilaallista kokemusta. Eivätkä he ole voineet kertoa omia kantojansa. Sen sijaan me vain käynnistämme uusia ja uusia projekteja. Ja nämä projektit indikoivat sitä, että sota jatkuu Yhä selkeämmäksi käy, että tässä sodassa kukaan ei voita, mutta häviäjiä on paljon. Näin minä ymmärrän myös tämän viimeisimmän presidentti Obaman taktisen lausunnon. Minusta tämä lausunto ei ole rohkaiseva, se ei ole mikään ilon lähde eikä se johda oikeaan suuntaan. Sen vuoksi aloite ratkaista Afganistanin kriisi on tervetullut. Pidän Arlakin aloitetta hyvänä ja uskon, että meidän pitäisi huomioida myös yksi toinen näkemys, jonka Egyptin ulkoministeri eilen mainitsi. Hän sanoi, että Afganistanilla ei koskaan ole ollut keskushallitusta historiansa aikana, mutta nyt me haluamme rakentaa maan, jossa on keskushallitus. Afganistanissa ihmiset eivät halua sellaista hallitusta, he eivät tarvitse sellaista hallitusta ja se on täysin vastainen heidän perinteittensä kanssa. Lopetan tähän ja pidän hyvänä kollega Arlakin lähestymistapaa. Okay. Kiitos viimeiset kaksi puheenvuoroa Tanok ja Kill Nielsen. Briefly, just... Niin ihan lyhyesti haluaisin sanoa onnea herra Arlaki. Ensimmäinen virke sanoo kaiken. Afganistanin ja Pakistanissa muutos on valtaisa haaste. Tämä vaikuttaa ihan tällaiselta déjà vu-ilmiöltä. Olen nähnyt tämän saman 2001-2002 täällä valiokunnassa, eikä paljon mikään ole muuttunut tämä FPAC-konsepti on mielenkiintoinen kysymys ja Taliban kummallakin puolella rajalla on erittäin hankala kysymys ja samoin Pakistanin eh, tasapainon heikkeneminen ja se, että Pakistan haluaa poistaa jihadin alueeltaan. Ja nämä sotilas avut, joita on käytetty ei vastarintaliikettä varten, vaan ihan perinteistä sitten voimien luomiseksi Pakistanin rajalla, kun siitä ei ole mitään hyötyä, koska ei ole kovinkaan hyötyä, että on paljon tankkeja Talibanien voittamiseksi. Nämä ovat vakavia kysymyksiä. Olen samaa mieltä sen kanssa, että huumekauppa on hyvin suurta. Viisi tai kuusi vuotta sitten minä vähän niin kuin kieli poskessa lääkärinä sanoin, että ehkä meidän pitäisi todellakin kerätä kaikki unikot ja sytyttää ne tuleen ja maksaa tämä rahassa. Tämä maksaa paljon vähemmän kuin lähettää sinne ne joukot. Toivon, että joukot ovat menestyksekkäitä, mutta tämä on kyllä valtaisa tehtävä. Tannok. Kiitoksia kollega Tannok. Olkaa hyvä. Il nous faut sortir du pied. Tietenkin meidän pitää lähteä tästä <clears throat> tästä tilanteesta, johon George Bush on meidät vienyt. Täytyisi määritellä tämä aikataulu Afgaanien kanssa ja erityisesti kytkemällä siihen kansalaisyhteiskunta, joka on vielä syntymässä, mutta on olemassa. Minä olen ainakin ottanut yhteyttä naisafgaanijärjestöihin. Ei voi toimia kuulematta heitä, mitä, mitä tulee Arlakin mietintöön. Muutama kohta. On todellakin tärkeää pureutua avun seurantaan. Se on, apu on tärkeää maassa, jossa länsimäinen elämäntapa todella loukkaa räikeästi maan kansalaisia. Haluaisin kuitenkin tuoda toisen aspektin esille, jota ei ole mainittu. Voitaisiin puhua, miten voidaan auttaa afgaani huume ihmisiä he ovat huumeiden uhreja, he käyttävät sitä, ovat huumekoukussa ja he tarvitsevat todella apua ja hoitoa. Poliisien palkat, siihen pitää puuttua. Palkkojen pitäisi olla tuntuvat, jotta afgaanipoliisi suhtautuisi työhönsä vakavasti eikä olisi lahjonnan kohteena. Nämä ovat mielestäni keskeisiä kohtia. Vielä yksi vihoviimeinen asia, jonka otin esille Afganistanin valtuuskunnan kokouksen kanssa on hyvä sanoa, että on olemassa yksi nainen, joka on yhden alueen johdossa. Bamianin provinssi. Hän on loistava, erinomainen nainen. Ensimmäistä kertaa nainen on tässä maassa tietyn aluehallinnon, alueen hallinnollisena johtajana. Meidän täytyisi pitää parempaa yhteyttä tämän alueen hallintojohtajaan. Kiitoksia. Pyytäisin, että esittelijä ottaa huomioon nämä kommentit ja me järjestämme pian uuden tapaamisen. Kiitoksia kaikille yhteistyöstä. Oui, demain à Ici, ici. Ici. Non, pas de vote. Non. Non, pas de vote. C'est bien joué